Uh, dear colleagues, dear Hyvät kollegat, arvon vieraat. Haluaisin nyt aloittaa meidän kokouksemme toivottamalla tervetulleeksi teidät kaikki. And unfortunately the time flies and... Aika rientää. Ja muistan, kun vuosi sitten saimme komissiolta lainsäädäntöpaketin ja nyt olemme keskellä neuvotteluita neuvoston kanssa säännönmukaisia kokouksia järjestetään aika ajoin ja, ja toivottavasti muutaman kuukauden kuluttua vuoden loppuun mennessä osoittautuu, että kaikki nämä sitoumukset, jotka on tehty, ovat todellakin toteutuneet. soon, um, uh, ready for... Toivottavasti olemme pian valmiina ottamaan käyttöön uuden lainsäädännön ja uutta politiikkaa. Euroopan parlamentissa, kuten hyvin tiedätte, me olemme täysimittaisesti yhteisö päätösmenettelyssä lainsäätäjienä tasavertaisessa asemassa neuvoston kanssa, koska yhteispäätösmenettely koskee koko kohesiopolitiikkaan. Täällä noudatetaan normaalia tavanomaista lainsäädäntömenettelyä kohesiopolitiikkaan nyttemmin. Monet elementit, jotka ovat mukana lainsäädäntökehyksessä ovat sellaisia, joiden osalta me tuemme voimakkaasti komission näkemystä. Monissa kysymyksissä olemme samaa mieltä neuvostonkin kanssa, mutta joitakin elementtejä, melkoisen tärkeitä sellaisia, on edelläkin tärkeitä sellaisia jäljellä, joiden osalta meidän pitäisi pyrkiä löytämään vielä hyviä kompromisseja. Tuemme myöskin voimakkaasti teidän omaksumaanne uutta lähestymistapaa, eli sitä, että kaikki pistetään yhteen kattavan asetuksen alle kaikki viisi rahastoa. Tämä varmistaa johdonmukaisuuden niiden sääntöjen osalta, jotka koskevat rahastoja, ja tämä on myöskin johdonmukaisuutta ja synergiaa rahastojen keskenkin, kun toteutetaan tärkeimpiä tavoitteita monivuotisten rahoitusnäkymien puitteissa. Tuemme myöskin ajatusta laatia tämä uusi asiakirja, joka korvaa nykyisen kansallisten strategisten ohjelmien puitekehyksen, koska tämä voimakkaammin koordinoi strategisia kehyksiä. Tässä ovat nämä rahastot mukana ja to- toivon mukaan tämä sitten mahdollista horisontaiset periaatteet näiden rahastojen toteuttamisessa ja luovat, luo hyvin hyvän pohjan paremmalle koordinaatiolle kohesiopolitiikan ja muiden rahoitusvälineiden välille, joita Euroopan unionilla on käytössään kasvun aikansaamiseksi. Horisontti 2020 ja jotkut muut elementit, verkkojen eurooppa fasiteetti ja erityisohjelmat, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen muutokseen tuli tässä kyseeseen. Parlamentti on voimakkaasti kannustanut ja kannattanut tätä uutta, vahvempaa kumppanuutta, jolla edesautetaan politiikan toteuttamista. Ohjelmointi ja täytäntöönpano ovat asioita, joista päätetään yhdessä, ei pelkästään Euroopan unionin instituutioiden kesken, vaan myöskin komission kansallisten hallitusten välillä – ja niin ikään alue- ja paikallistaso pääsee vahvasti mukaan. Ja muutkin kumppanit, jotka tarkalleen on määritelty parlamentin haluamalla tavalla asetuksen sisällä. Tämä tekee kumppanuudesta kansaisjärjestöjen ja kansaisyhteiskunnan ja eri toimijoiden välillä todellisuutta. Kaikki osapuolet pääsevät mukaan tähän kumppanuussuhteeseen, näihin kumppanussopimuksiin. Toivomme todellakin, että kumppanuus tämän myötä vahvistuu, kun saamme tämän uuden, uuden puitekehyksen politiikkamme varten. Tuomme hyvin voimakkaasti myöskin alueellista ulottuvuutta ja toivomme, että neuvotteluiden yhteydessä todellakin voimme antaa vahvemman roolin alueelle ja, alue- ja paikallistason toimijoille, alue- ja paikallisviranomaisille. Ja toivomme, että tämä alueellinen ulottuvuus, johon liittyvät nämä uudet välineet, paikallistason kehittämisvälineet, toteutuvat. Komissio ehdottaa lukuisia uusia välineitä, joilla voidaan vahvistaa juuri paikallista ulottuvuutta. Of structural change and at uh, the same time involve all the... Joten voimme myötävaikuttaa kasvun syntymiseen ja kehitykseen. Nämä ovat merkittäviä piirteitä uudessa politiikassa. Tuomme voimakkaasti myöskin tarvetta keskittää rahoitusta. Tiedämme, kuinka vaikeaa tilanne on kokemuksemme perusteesta, perusteella, koska tarpeet ovat kovin monenkirjavia. Kun pyrimme taistelemaan kriisiä vastaan, tiedämme, että tarvitaan monenlaisia toimia joitakin täytyy kohdistaa siten, että otetaan huomioon alueiden ja paikallistason erityispiirteet sekä kaupunkialueiden että maaseudun erityistarpeet ja temaattinen keskittäminen meidän ehdotuksissamme ja meidän mandaattimme valossa toivottavasti mahdollistavat lisäjoustavuuden aikansaamisen tähän politiikan ulottuvuuteen. alueelle ja paikallistasolle pitäisi antaa mahdollisuus mukautua tai mukauttaa ohjelmia paremmin vastaamaan paikalla vallitsevia olosuhteita. Niitä saadaan aikaan kasvua ja kestäviä työpaikkoja. Nähdäkseni kriisi on vaikuttanut eri tavalla eri alueisiin. Siksi tämä alueellinen ulottuvuus täytyy ottaa paremmin huomioon. Pyrimme myöskin vahvistamaan yhteistyötä, koska tämä pystyy myönteisellä tavalla vaikuttamaan kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen. Mikäli meillä on enemmän yhteistyötä, ja to, niin todennäköisemmin myöskin kohesio toteutuu käytännössä viime, viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvu on hidastunut ja nyt meidän täytyy voida tehdä tälle jotain. Euroopan unionin toimielinten tarvitaan parempaa yhteistyötä ja myöskin parempaa yhteistyötä kansallisten, kansallisen tason edustajien suuntaan ja alue- ja paikallistason kanssa. Tarvitaan parempaa yhteistyötä. Meillä on erittäin hyvä yhteistyösuhde alueiden komitean kanssa. Tämä voi mainita näin ohimennen. Meidän pitäisi saada todellakin parempi aikaan kuin aiemmin. Toivottavasti tässä nyt onnistutaan. Pystymme saamaan aikaan tuloksia vain, mikäli Euroopan unionin talousarvio tuleville vuosille on kunnossa riittävä. Kenties voin tässä yhteydessä mainita parisen seikkaa vielä. Toivoisin voivani saada teidät vakuuttuneeksi siitä, että tulevalle ohjelmakaudelle täytyisi saada kansallisellekin tasolle kansalliset budjetit kuntoon, velan hoito kuntoon, velkakuriin ja meidän täytyy pyrkiä Euroopan unionin tasolla sellaiseen talousarvion budjettiin, joka pystyy meitä vaikuttamaan kasvun aikaansaamiseen, jotta voidaan tehdä asianmukaisia investointeja, täytyy saada jonkinlainen kriittinen massa aikaan rahoituksen puolelle. Ja samalla kun me konsolidoimme talousarvioita kansallisella tasolla, samaa logiikkaa ei voi käyttää Euroopan tasolla, koska kriittinen massa rahoituksen puolelle täytyy saada aikaan, jotta unionin budjetti voi toimia katalysaattorina stereotyyppejä on esitetty, mutta oikeastaan vain 5 prosenttia menee talousarvioista Brysseliin. Suurin osa rahasta investoidaan alueisiin ja kaupunkeihin ja paikallistasolle jäsenvaltioissa. Nämä kielteiset mielikuvat ovat kuitenkin hyvin tiukkaan juurtuneita eurooppalaisessa mediassa. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esiin, on se, että koko tästä budjetin konsolidointiprosessista tulee olemaan merkittäviä seuraamuksia, kauskantaisia sellaisia alue- ja paikallistasolle. Tänä päivänä on jo nähty, että vastuu- ja tilivelvollisuuskysymykset alue- ja paikallistasolla unionvarojen käytön osalta on suuri haaste. Alueellisia ja paikallisiakin budjetteja täytyy konsolidoida. konsolidoida tästä tulee sitten seuraamuksensa ja ongelmansa, jotka liittyvät yhteisrahoitukseen. eurooppalaisilla investoinneilla ei voida saada paljonkaan aikaan, mikäli varoja ei voida pistää kunnolla täytäntöön yhteisrahoitus on vuoksi. Suuria haasteita on edessä jatkossakin. Vielä viimeinen seikka, viimeinen viesti, jonka haluaisin teille tässä vaiheessa toimittaa, on se, että nyt on meneillään neuvotteluprosessi vuoden 2013 talousarviosta. Ja nyt ollaan myöskin tekemässä oikaisuja nyt meneillään olevan talousarviovuoden budjettiin. Sellaiset hankkeet, jotka ovat jo meneillään – täytyy hoitaa loppuun. Laskuja on lähetetty komissiolle ja kyse on miljardeista euroista, jotka saattavat jumiutua, koska vuoden 2012 talousarvio oli liian pieni. Tämä on merkittävä haaste. Lisää talousarvio tarvitaan, jotta voidaan maksaa sellaisista hankkeista, jotka ovat joko meneillään tai jotka uhkaavat jäädä kesken, mikäli raha ei saada niille maksettua. Nyt kun puhuin rahasta ja budjetista katson, että meidän velvollisuutemme on todellakin varmistaa se, että meidän politiikkamme toteutuu käytännössä, koska muuten emme pysty luomaan lisää kasvua ja työpaikkoja politiikkamme avulla. Haluaisin päättää avauspuheenvuoroni nyt pikkuhiljaa tähän ja pyytäisin tässä vaiheessa, että komission jäsen Johannes Hahn, joka vastaa horisontaalisesta politiikasta, esittäisi oman näkemyksensä asioista teille. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Kiitokset Danuta. Oikein hyvää huomenta myös minun puoleltani. Haluan äh, tervehtiä teitä kaikkia erityisesti kansallisten parlamenttien kollegoja. Äh, aivan erinomainen tilaisuus järjestää tämä parlamenttien välinen tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa ja hienoa, että olen saanut tulla puhumaan tänne teille aluepolitiikasta. Tällä viikollahan täällä Brysselissä olemme järjestäneet myös äh, niin kutsutun Open Days tapahtuman äh, kymmeniä seminaareja, keskusteluja, äh, yli 6000 osallistujaa. Siis meillä on erittäin tiivis aluepolitiikkaa käsittelevä ohjelma. Minun edeltäjäni Euroopan parlamentin aluevaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Danutta Hybner kuvaili teille tilanteen jo erittäin kattavasti. Tämä on ehkä hieman poikkeuksellista, mutta tässä kysymyksessä komission Euroopan parlamentin äh, kantojen väliin ei mahdu edes äh, paperin ohutta seinää. Me olemme hyvin samoilla linjoilla, erityisesti mitä rahoitukseen tulee. Tämä on kuitenkin erinomainen äh, tilaisuus minulle käydä keskustelua teidän kanssanne, hyvät naiset ja herrat. Meillähän on äh, ensi viikkoina kova vääntö edessä, kun käydään neuvotteluja tulevasta rahoituskehyksestä. Tarkoitus on herra Van Rompuyn johdolla 21.–22. marraskuuta tehdä päätös äh, erityiskokouksessa, neuvoston kokouksessa 2014-2020 rahoituskehyksestä, tästä monivuotisesta budjetista. Ja parlamentit ja neuvosto ovat toistuvasti vahvistaneet lupauksensa sen suhteen, että tämä budjetti on saatava sovittua tämän vuoden loppuun mennessä. Mitä tulee aluepolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan, niin jäsenvaltioiden pääkaupungeissa täytyy lobata kovasti ja huolehtia todella siitä, että aluepolitiikka ja kohesiopolitiikka saavat äh, ansaitsemansa rahoituksen. Täällä Brysselissä äh, katsotaan näin, mutta kyllä yleisesti ottaen myös alueiden edustajien kanssa ja Euroopan tason edustajien äh, kanssa tästä ollaan yhtä mieltä. Kuitenkin on joitain maita, lähinnä nettomaksajamaita, jotka ovat jossain määrin pidättyväisiä tai jopa halukkaita toteuttamaan leikkauksia aluebudjettiin. Minä haluaisin keskustella kanssanne kolmesta keskeisestä kysymyksestä, jotka juuri viime viikkoina Euroopan tasolla ovat leimanneet julkista keskustelua. Yhtäältä yhteiset strategiset puitteet rakennerahastojen suhteen, toiseksi nämä uudet solmittavat kumppanuussopimukset. Ja kolmanneksi aiheena todella siis tämä talousarvio Euroopan tasolla, millä tasolla budjetin on oltava. Voin vielä omalta omasta puolestani vahvistaa ja todeta, että neuvottelut oikeudellisista puitteista, mitä tulee tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan, nämä neuvottelut ovat erittäin rakentavia ja voidaan todeta, että mitä tulee vastuullisiin toimijoihin, Eh, niin voimme todeta, että täällä Euroopan parlamentissa vielä ennen kesätaukoa tehtiin päätös eh, Euroopan parlamentin kannoista komission ehdotuksiin ja neuvoston työryhmä teki intensiivistä työtä ja todella eh, kolmikantaneuvottelut mm, ovat nekin käynnissä, joten kyllä me olemme ihan hy- hyvin tässä liikkeessä. Ja neuvoston, parlamentin ja komission aluepoliitikot eivät kukaan toivo mitään lykkäystä. Meidän tavoitteemme on, että asioista päätetään mitä pikimmin, jotta voimme käynnistää neuvottelut alueiden sekä jäsenvaltioiden kanssa ja saattaa ne myös päätökseen vuoden 2013 aikana niin, että jäsenvaltioilla ja niiden alueilla on mahdollisuus mahdollisimman joustavasti siirtyä uuteen ohjelmakauteen, joka käynnistyy vuonna 2014 että ohjelmat eivät keskeydy siis. Näin ollen meidän kaikkien edun mukaista on saada aikaan päätös talousarviosta ja tietenkin myös sisällöistä. Asiat etenevät siis hyvin ja Danuta Hybner tuossa jo totesikin, että on olemassa laaja konsensus yhteisestä suunnasta, mutta ehkä minä voisin tässä nyt vielä yhteisistä strategisista puitteista sanoa sanasen. Kyseessähän on äh, äh, ensimmäinen ehdotus siitä, että aluerahasto, al, kohesiorahasto ja nämä muut rahastot yhteisten strategisten puitteiden sisällä myös matalousrahasto ja kalastusrahasto pyrkivät Äh, toimimaan yhteen niin, että loppukäyttäjät jäsenvaltioissa ja alueilla tietävät, mikä rahasto on vastuussa minkäkinlaisesta hankkeesta. Menneisyydessähän on kovasti kritisoitu sitä, että tässä on hiukan epätasapainoa myös päällekkäisyyttä ja toisaalta sitten taas on alueita, jotka äh, ovat joutuneet tällaisiksi harmaiksi alueiksi ja joiden osalta rahoitus äh, on ollut epäselvää ellei jopa hyvin vaikea löytää. Näin ollen haluamme, olemme halunneet ehdottaa näitä yhteisiä strategisia puitteita. Mitä tähän sisältöpuoleen tulee, niin oikeastaan keskustelua ei ole käyty. Kiinnostavampaa tällä kertaa on tämä muodollinen strategisten puitteiden valmistelu. Ja komissiossa haluamme välttämättä säilyttää jättää joustavuuden niin, että voimme eri kehityskulkuihin reagoida mahdollisimman nopeasti. Ja olemme ehdottaneet, että tämä tapahtuisi delegoitujen säädösten kautta. Neuvosto ja parlamentti ovat esittäneet tämän suhteen vastalauseita, ovat toivoneet, että mieluummin tästä joustavuudesta tulisi liite itse asetukseen. Kyllä me olemme ihan hyvällä tiellä, hyvät naiset ja herrat. Aivan varmasti löydämme yhteisen sävelen edelleen. Näihin yhteisiin strategisiin puitteisiin on tarkoitus seitsemän vuoden ohjelmakauden aikana todella saada nämä kaikki eri alat ja ohjelmat pelaamaan yhteen samalla kuitenkin joustavuutta unohtamatta. Ja näin ollen menettely tavallisestikin on varmasti ihan järkevää hoitaa tämä asia juuri delegoitujen säädösten kautta olen luottavainen sen suhteen, että saamme aikaan käyttökelpoisen ratkaisun. Niin, että juuri loppukäyttäjät siellä kentällä eh, saavat tästä suurimman hyödyn ja voivat todella käyttää näitä yhteisiä puitteita niin, että voidaan varmistaa se, että rahat saadaan, määrärahat saadaan käytettyä. Asian toinen puoli ovat sitten nämä kumppanuussopimukset. Myös niiden osalta asiat ovat oikein hyvin käynnissä. Nyt en asiaan mielelläni kiinnittäisin kuitenkin huomionne näiden kumppanuussopimusten konseptuaalinen puoli. Meillä on tällainen käytännössäännöstö, ja se on erityisesti Euroopan parlamentin ja komission sydäntä lähellä. Haluaisimme, että mahdollisimman monet aluepolitiikan osallistujat pääsisivät mukaan näihin neuvotteluihin, koska tätä kautta voitaisiin taata se, että eh, täytäntöönpanovaiheessa ihmiset eh, sitoutuisivat eh, tähän yhteiseen työhönsä ja asetukseen on tarkoitus ottaa mukaan artikla eri hallintotasojen yhteistyöstä Tästä on julkisuudessa nyt jo puhuttu ja me tulemme neuvotteluissa kiinnittämään kovasti huomiota siihen, että aluetaso ja paikallistaso ja myös kansalaisjärjestöt mahdollisimman pitkälti ovat mukana näissä neuvotteluissa. Jos nyt olen rehellinen, niin neuvoston hinto käytännön säännöstön Mm, suhteen on aika rajallista, mutta pyytäisin teiltä tukea ehdotuksellemme. Voisitte ehkä myös ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin kollegoihin ne asioiden tiimoilta. Lopuksi sitten vielä rahoituskehystanutta Hybner sanoi paljon, ellei kaikkea tästä. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Ehkäpä voin kuitenkin vielä toistaa asian, joka on kovasti lähellä minun sydäntäni niin äh, aluetasolta tai kansallistasolta äh, kuin äh, muutenkin on kovasti kokemusta. Ja mitä tähän hallintoon tulee ja ammatilliseen alaan tai taloudelliseen talousalaan, niin aika poikkeuksellista on se, että 95 prosenttia varoista Euroopan budjetissa palaa jälleen jäsenvaltioihin eri tukien kautta, vaikkapa koulutusohjelmien, alueohjelmien eh, ja niin edelleen ja kehitystuen kautta. Ja 5 prosenttia, hiukan yli 5 prosenttia budjetista on tarpeen käyttää näihin viranomaiskuluihin. Ja tässä kyse ei ole vain komissiosta, vaan kaikista toimielimistä parlamentti, neuvosto, tilintarkastustuomioistuin, tuomioistuin, kaikki virastot rehellisesti sanoen tämä suhde 95 prosenttia on operatiivista budjettia ja 5 prosenttia hallintobudjettia, niin ihan maailmanlaajuisesti voi sanoa, että me olemme kyllä maailman mestareita tässä asiassa. Jos verrataan myös yritysmaailmaan, niin harvoin näin hyvään suhteeseen päästään hallintobudjetin ja toimintabudjetin välillä, joten kyllä Eurooppaan investoitu raha on hyvin investoitua, investoitua rahaa ja investoinneista puheen ollen myös aluebudjetti on investointibudjetti. Me investoimme alueisiin, ihmisten koulutukseen, heidän pätevyytensä parantamiseen, eli tätä kautta varmistamme Euroopan unionin kilpailukyvyn paitsi unionin sisällä sitä tasapainottaen myös maailmanlaajuisesti. Meitä on tosin 500 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa, mutta globaalisti olemme pieni toimija, vain 7 prosenttia maailman väestöstä asuu Euroopan unionissa. Ja kuitenkin Euroopan unioni edelleen ainakin talous alalla on maailman suurin taloustoimija. Osuutensa on kuitenkin 20 prosenttia maailman taloudesta. Ja me haluamme todella puolustaa tätä eh, tilaa. Se ei tule olemaan helppoa, mutta teemme sen kansalaistemme edun nimissä varmistaaksemme heidän työpaikkansa, eikä yksinomaan varmistaaksemme olemassa olevia työpaikkoja, vaan luodaksemme lisää työpaikkoja näinä vaikeina aikoina tarvitsemme tätä varten uudistuksia ja muistuttaisin, että tuloksellisuus vaatii myös tiettyä temaattista keskittymistä, mutta rehellisesti sanottuna kyllä alueille edelleen jää tässä kovasti joustavuutta. Me tarjoamme, näin voisin todeta, hyvin laajaa ruokalistaa, mutta Äh, valittavana on sitten kolme ruokalajia eikä ehkä kahdeksaa ruokalajia, mutta erittäin terveellisen ja hyödyllisen aterian tästä voi näin saada. Tämän ex ante ehdollisuuden kautta haluamme varmistaa sen, että kaikki asiat ovat myös toteuttamiskelpoisia. Ja tulevina viikkoina, jos olette samaa mieltä kanssani. Pyydän teitä nyt pääkaupungeissanne todella painostamaan tämän asian puolesta nettomaksaja maissa erityisesti. Eräskin nettomaksaja hallitus on tehnyt kiinnostavan ehdotuksen siitä, kuinka suuria leikkauksia tässä nyt tarvitaan. Ja tämä saattaa kyllä aiheuttaa suuria ongelmia, kun työtä on kovasti kuitenkin tehtävänä. Toivon, että annatte meille tukenne sen suhteen, että saamme sellaisen talousarvion, jonka pohjalta nämä eurooppalaiset hankkeet saadaan toteutettua ja Eurooppa 2020 tavoitteisiin päästään viimeinen huomio vielä. Tämä monivuotinen talousarvio on tässäkin muodossaan täysin ainutlaatuinen koko maailmassa. Jos vuonna 2012 teemme jo päätöksen budjettipuitteista vuoteen 2020 asti, Tämä antaa paitsi kansalaisille tiettyä turvallisuutta sen suhteen, että he tietävät paljonko rahaa on käytettävissä, mutta tämä antaa myös niille kuuluisille markkinoille ja sijoittajille – mahdollisuuden tietää, kuinka paljon eurooppalaista rahaa on saatavilla ja tätä kautta voidaan sitten innostaa yksityistä rahaa tulemaan mukaan. Näin saamme talouskasvua myönteiset tulevaisuuden näkymät, optimismia. Tiedättehän, että vähintään puolet on ihan psykologiaa. Jos me tästä nykykriisistä haluamme päästä, meidän täytyy välittää maailmalle optimistisia, myönteisiä signaaleja erityisesti nuorille, että he perustaisivat yrityksiä ja loisivat työpaikkoja. Tätä varten eurooppalaista Raha on käytössä, vaikkapa mikrolainat. Niitä on käytettävä, niitä on mainostettava, mutta ensin tietenkin rahat on saatava käyttöön. Välineet ovat siis olemassa. Tahtoa on Euroopan tasolla saada aika nopea sopimus. Nyt tarvitaan tukea myös teiltä, hyvät naiset ja herrat, kansallisella tasolla. Kiitos. Uh, thank you, Commissioner. I would like now to... Kiitos komission jäsenet tästä puheenvuorosta. Nyt pyytäisin, että lähettiläs Cornelius Cornelio puhuisi nyt uh, unionin puheenjohtajamaan Kyproksen nimissä. Olkaa hyvä. And I apologize for coming. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että saavun hiukan myöhässä paikalle. Mutta tämä on osoitus siitä, että puheenjohtaja maa tekee kovasti töitä meidän täytyi vaihtaa Koreperin aloitushetkeä puolen yhteentoista, jotta pääsin tänne. Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Hyvät komission jäsen, parlamentin jäsenet, haluaisin ilmaista kiitollisuuteni tästä. On erittäin hienoa olla täällä tänään. Haluaisin myöskin kiittää järjestäjiä siitä, että olette järjestäneet näin tärkeän tapahtuman, eh, joka tuo kansallisparlamentit ja Euroopan parlamentin lähemmäs toisiaan. Kypros pyrkii tekemään töitä paremman Euroopan eteen, jotta unioni olisi lähempänä kansalaisia. Tämän vuoksi tarvitsemme lämmöllä kaikkia pyrkimyksiä syventää yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Teemme näin, jotta voisimme varmistaa demokraattisen prosessin ja tämän unionin toiminnan. Kaikkien toimivaltaisten instituutioiden pitäisi pystyä osallistumaan päätöksentekoprosessiin, jotta voisimme varmistaa politiikan laadinnan tehokkuuden tulevaisuudessa. Tulevina kuukausina meillä on vielä paljon tehtävää, vaikka paljon on jo saatu aikaan puheenjohtajuuskautemme aikana. Meidän sitoumuksemme on erittäin hyvin vahva ja teemme parhaamme, jotta voisimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet. Haluaisin muistuttaa, että Kyproksen päätavoite on saada aikaan poliittinen sopimus ja saattaa neuvottelut päätöksen monivuotoisen rahoituskehyksen suhteen ennen vuoden loppua. Kypros tekee kaikkeensa, jotta saisimme aikaan tasapainoisen tuloksen suurimmista yleistä politiikoista, varojen käytön suhteen ja jotta voisimme varmistaa sellaisten ohjelmien säilymisen, jolla, jotka tarjoavat todellista eurooppalaista lisäarvoa. Kypros pyrkii saamaan aikaan mahdollisimman paljon edistystä yleisten politiikkojen yhteisen strategisen kehyksen kohdalla. Voisin tässä käsitellä tärkeitä kysymyksiä liittyen kohesiopolitiikkaan vuosina 2014-2020. Finanssikriisi on tehnyt tarpeen lisäksi varmistaa resurssien tehokkaan ja oikean käytön. Kohesiopolitiikka on tärkeä väline, kun pyrimme tukemaan kasvua ja työllisyyttä, kun pyrimme säilyttämään päämäärämme taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kohesion suhteen. Tämä perustuu solidaarisuuden periaatteeseen. Lainsäädäntöpaketin ajantasainen päätöksen saattaminen on meidän yksi suuria tavoitteitamme. Jäsenmaat ja alueet, heidän tulee suunnitella tulevaa ohjelma kautta ajoissa, jotta voisivat taata tasaisen siirtymän uuteen kauteen. Me pyrimme maana tekemään parhaamme, jotta voisimme varmistaa näiden neuvotteluiden parhaan mahdollisen päätöksen saattamisen. Heinäkuusta puheenjohtajamaa on antanut neuvostolle hyvin kunnianhimoisen aikataulun ja ohjelman, jotta saisimme neuvottelut päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä mukaan pois lukien luonnollisesti avoimet monivuotoiseen rahoituskehykseen liittyvät kysymykset asiat, joista me keskustelimme neu- tällä hetkellä neuvostossa, liittyvät alueelliseen kehitykseen, alueelliseen yhteistyöhön Euroopassa, taloudelliseen hallintoon ja hallintojärjestelmiin ja hyvin tärkeään yhteiseen strategiseen puitteistoon, joka tulee ohjaamaan uusien ohjelmadokumenttien laatimista. Työ on jo kantanut hedelmää, ensi viikolla yleisten asioiden neuvostossa 16. päivä tiistaina. Odotamme alustavaa sopimusta tietyistä kysymyksistä. Kohesiopolitiikka on myöskin yleisten asioiden neuvoston esityslistalla tulevina kuukausina. Pyrimme saamaan aikaan sopimuksen auki olevista asioista. Samaan aikaan tervehdimme ilolla ja kunnioitamme ponnistuksia, joita on tehty kehitys alueellisen kehityksen alalla. Heinäkuussa äänestettiin kohesiopolitiikkaa koskettavista mietinnöistä liittyen tähän lainsäädäntöpakettiin. Kypros korostaa erityisesti läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, ei vain yhteislainsäätäjänä, mutta myöskin avainkumppanina, joka tukee meidän yhteisiä tavoitteita näinä vaikoina aikoina. Kuten monet teistä jo tietävät, epäviralliset kohesiopolitiikka-lainsäädäntöpakettineuvottelut ovat jo alkaneet. Puheenjohtaja Maa neuvottelee neuvoston puolesta niistä asioista, joista sovittiin jo Tanskan puheenjohtajuuskaudella perustuen osittaiseen yleiseen lähestymistapaan. Meillä on epävirallisia neuvotteluita jotka on jo aloitettu aluekehitysvaliokunnan kanssa liittyen eh, eurooppalaisen sosiaalirahaston säädöksiin. Marraskuussa aloitamme alueellista yhteistyötä käsittelevän asetuksen suhteen epävirallisia neuvotteluja. Ohjelmakysymyksiä käsittelevät kaikki kolme toimeelintä aivan prioriteettikysymyksinä. Puheenjohtajamaa pyrkii saamaan aikaan yleistä yhteisymmärrystä toimielinten välillä ohjelmiin liittyvien pääkohtien suhteen, jotta voitaisiin varmistaa se, että alueet voivat ryhtyä suunnittelemaan uuteen ohjelmakauteen siirtymistä. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Euroopan parlamentille ja kom- valiokunnalle tästä rakentavasta yhteistyöstä, jota meillä on ollut tähän mennessä. Rouva puheenjohtaja, viittaisin nyt tämän päivän keskusteluun eh, siirtymiseen kumppanuussopimuksiin monimuotoisissa rahoituskehyksissä. Haluaisin ilmaista neuvoston kannan liittyen kumppanuussopimuksiin. Neuvosto on sitoutunut uusiin ohjelmiin ja niiden toimeenpanoon ja kunnioitamme täysin tämän, tätä kumppanuusperiaatetta. Kysymys on luonnollisesti jotakin, mistä neuvosto ja parlamentti neuvottelevat. Nämä uudet kohesiopolitiikan elementit vuosille 2014 2020 ovat erittäin tärkeitä, sillä ne tuovat pohjaa uuden suke, sukupolven ohjelmien toimeenpanolle. Neuvosto toivottaa terveeksi komission lähestymistavan. Se pyrkii tuomaan mukaan ei vain rakennerahastoja, mutta myöskin maaseuturahaston ja kalastus- ja merirahaston, jotta voisimme paremmin koordinoida synergioita näiden rahastojen välillä ja muidenkin Euroopan alueiden politiikkojen ja välineiden välillä. Neuvosto tarkkailee tällä hetkellä komission ehdotuksen tarkistuksia liittyen yhteiseen strategiapuitteistoon ja kiinnittää paljon huomiota sille, mitkä elementit tekisivät koordinoidin helpommaksi, jotta voisimme tavoittaa päämäärämme. Näillä linjoilla Kypros organisoi epävirallisen ministerikokouksen marraskuun alussa Kyproksella. Siellä kohesioasioista vastaavat ministeriöt voivat vaihtaa näkökulmia näistä tärkeistä asioista. Kuten jo mainitsin, näinä hyvin vaikoina aikoina, kun talouskriisin vaikutukset muuttuvat yhä raskaammiksi päivä päivältä, meidän täytyy enemmän kuin koskaan varmistaa se, että resurssejamme käytetään tehokkaasti, jotta voisimme saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Nyt on oikea aika tarkastella uuden kohesiopolitiikan tehokkuutta ja oikeanlaatuisuutta. Ministerit tulevat vaistamaan näkökulmia siitä, kuinka näitä uusia elementtejä käytetään kentällä, jotta voitaisiin varmistaa, että tehokkuus olisi kaikkein parasta mahdollista ja samaan aikaan voisimme vastata niihin kysymyksiin, tarpeisiin, joita unionilla on ja joita jokaisessa jäsenmaassa ja jollakaisella alueella on. Tämä on todellakin oikea konteksti investoida Euroopan alueisiin, jotta pääsisimme kriisistä yli. Rouva puheenjohtaja, ennen kuin päätän, haluaisin jälleen kerran kiittää teitä siitä, että minulla on tämä mahdollisuus olla täällä paikalla tänään keskustelemassa yhteistyöstä ja kumppanuudesta, ponnisteluista paremman Euroopan eteen ja osoitan sanani myöskin kansallisille parlamenteille, jotka erityisesti kohesiopolitiikan alalla ovat paikallisen aluetason toimijoiden kanssa läheisissä yhteyksissä ja ovat toteuttamassa monen tason hallintoa, joka on tarjonnut viime vuosien aikana todellista lisäarvoa kohesiopolitiikan alalla. Kiitoksia. Kiitoksia herra lähettiläs tästä teidän viestistänne. Muutama sana vielä omalta osaltani. Olen kolmikantaneuvotteluissa parlamentin puolella puheenjohtajana ja voin todeta, että edistystä on tapahtunut, mutta hyvin paljon täytyy työtä vielä tehdä. Olen täysin yhtä sitoutunut kuin tekin, herra lähettiläs, siinä, että neuvottelut saadaan päätökseen vielä tämän vuoden aikana. Komission avulla varmaan tähän päästäänkin. Nyt ennen kuin siirrymme eteenpäin keskusteluosuuteen, haluaisin mainita muutaman seikan. Ensinnäkin pyydän anteeksi komissaarin puolesta, koska hän joutui lähtemään keskustelemaan Almunian kanssa toisesta seikasta, joka meitä vaivaa aluepolitiikan puolella. Hän ei pääse, hän ei voinut jäädä pidempään Kansallisten parlamenttien kollegoille toteaisin, että asiakirjojen joukossa on myöskin tällainen kortti, jolla voitte pyytää puheaikaa. Ja mikäli haluatte puheaikaa, täyttäkää tämä kaavake, niin joku tulee sitten hakemaan sen teiltä. Ja haluaisin mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman pian tietää, kuinka moni kollega haluaa vielä puheenvuoro niin, että voimme aikataulun sitten tämän mukaan hoitaa kuntoon. Niklas Martin joka on komission aluepolitiikasta vastaavan pääosaston edustaja ja vastaa neuvotteluista uusista rahoitusnäkymistä komission puolella on täällä nyt komissaarin sijaisena. Nyt voimme mennä keskustelusuuteen. Ja haluaisinkin saman tien antaa puheenvuoroja kansallisten parlamentin edustajalle. Herra Rainer Robra on ala Saks, tai Sak, Saksen Anhaltin parlamentin jäsen. Vai onko nyt eh, erehtynyt? Ai tietenkin liittoneuvoston, kansallisen parlamentin edustaja. Erää Läjem Tomi puolestaan on irlantilainen. Orehtasin edustaja. Hän näistä asioista, julkisista menoista ja uudistuksista. Mutta sinne, herra Robra. Sydämelliset kiitokset rouva puheenjohtaja. Kiitän tilaisuudesta tulla puhumaan näin arvovaltaisen yleisön eteen. Monet paikalla olijat eivät varmaankaan ole tyytyväisiä Lissabonin strategian tuloksiin. Euroopan unionin tavoitehan oli kymmenen vuoden sisällä tulla kilpailukykyisemmäksi, dynaamiseksi, tietopohjaiseksi talousalueeksi maailmassa, mutta hyvin tiedämme, että näin ei suinkaan käynyt. En minä tästä nyt muistuta hieroakseni suolaa vanhoihin haavoihin, mutta jos meillä nyt on tänään tilaisuus par- kaikkien jäsenvaltioiden parlamenttien edustajina yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa tarkastella uudelleen kohesiopolitiikan suuntaviivoja vuoteen 2020 saakka, niin käymme tätä keskustelua tietäen, kuten merkit, miten suuri merkitys tulevalla kohesiopolitiikalla on Eurooppa 2020 strategian toteuttamiselle ja näin älykkään, kestävän, inklusiivisen kasvun aikaansaamiselle. Todella tämänhetkinen tutkimus, kehitys, innovaatiot, työmarkkinat, koulutus, pätevyys, elinikäinen oppiminen, yritysten toiminnan puitteet sekä rahoituksen vakauttaminen ovat vielä tänä päivänä aivan ratkaisevassa roolissa, jotta Euroopan unioni voi vastata globaalistumisen sekä väestökehityksen haasteisiin, jotta se voi varmistaa työpaikat ja Euroopan unionin hyvinvoinnin. Mutta Lissabonin strategia ei tarjonnut niitä välineitä, joita olisi tarvittu, että Euroopan kehitys olisi päättäväisesti saatu eteenpäin ja jotta näitä kriisin syitä olisi jo ennalta voitu torjua. Siksi pidän hyvin johdonmukaisena ja oikeana, että Eurooppa 2020 strategia on määritellyt ydintavoitteensa ja että kaikkia yhteisöpolitiikkoja käytetään välineenä näihin näiden ydintavoitteiden saavuttamiseksi. Kohesiopolitiikalla oli jo Lissabonin strategian täytäntöönpanossa merkittävä rooli. Rakennerahastojen Lissabonisointi antoi merkittävän äh, panoksen sille, että EU-määrärahoja äh, käytettiin kasvua hajaviin investointeihin noin 228 miljardia euroa vuosina 2007-2013. Eli rahoja käytettiin innovaatioihin, tutkimukseen, kehitykseen, yritysten tukemiseen. Ja näin seuraavalla ohjelmakaudella Eurooppa 2020 strategian puitteissa kohesiopolitiikka ei suinkaan mm, lähde millekään uudelle linjalle. Minä olen siis äh, Saksi Anhaltin edustaja, Itäisen Saksan alueen edustaja ja vuodesta 1991 olemme saaneet merkittävää apua Euroopan rakennerahastoista ja näin ollen äh, pääsemmekin sitten vuonna 2014 ähm, tästä korkeimmasta tukiluokasta ja Eurooppa 2020 strategia tulee menestymään vain siinä tapauksessa, että kohesiopolitiikan alalla meidän onnistuu paikan päällä yhdistämään eurooppalaiset painopistealueet sekä vaatimukset paikan päällä todella. Kumppanuus ja hallinto ovat tärkeitä periaatteita, joita kohesio politiikka tarvitsee niin, että kansalaisyhteiskunta, suuri yleisö ja kansalaiset näin ankkuroidaan mukaan tähän työhön. Ja näitä periaatteita eh, täytyy tietenkin toteuttaa, eh, mutta eivät hän eh, mm, ne ilman demokratiaa voi toimia. Niin kuin tiedätte, sosiaalinen markkinatalous oli ja on kaiken pohjana Eurooppa 2020 strategiassa, mutta Tästä tulee todellisuutta vain siinä tapauksessa, että koulutus, innovaatiot, kestävyys ja korkea työttömyysaste saadaan toteutumaan myös paikan päällä. Siksi alueellisesta lähestymistavasta ei saa luopua missään tapauksessa. Otetaan minun maani Saksi-Anhalt tässä esimerkiksi. Meillä on monia haasteita, jotka meidän täytyy lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä hoitaa. Meillä on edelleen eh, kehitys eh, eh, puutteita väestökehitys kaupungeissa ja maaseudulla on vaikea, samoin on jännitteitä talouden ja maatalouden välillä. Samoin tarvitaan mahdollisimman laadukkaita työpaikkoja, pätevää henkilöstöä. Samoin lapsillemme on tarjottava korkeatasoista koulutusta ja tutkimus ja yrittäjien luovuus tarvitsevat tukea. Samoin, samanaikaisesti kuitenkin budjettia on tasapainotettava. Eli kyllä tässä sarkaa on. Saksi Anhalt on aika pieni alue. Meillä on pari miljoonaa kansalaista, emme me kaikessa voi olla pioneereita, mutta meidän varsin pienen mittakaavan rakenteemme tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden toimia ilman, että meidän täytyy odottaa muita. Se, että meillä on kattava käsitys omasta alueestamme, mahdollistaa sen, että voimme todella aina pyrkiä tavoitteeseen hyvin tiukasti ja tietenkin jos lähdetään väärään suuntaan, korjausliikkeitä on helpompi tehdä. Ja tämä, nämä, tämä vuosikymmen vuoteen 2020 asti on hyvin ratkaiseva sille, minkälaiset kasvot Saksi Anhalt saa ja eh, miten se selviää paitsi omassa jäsenvaltiossaan myös Euroopan laajuisesti. Ja meidän itse asiallinen ongelmamme on se, että niin kuin kaikissa Itä- Saksan, itäisen Saksan osavaltiossa myös Saksi-Anhaltissa on merkittäviä talousrakenteen puutteita ja ilman kestävää rakennetukea – Eh, me emme pääse toivottavaan tulokseen. Ja kaikissa itäisen Saksan osavaltioissa viimeisinä vuosina tämä talouden tasapainottamisprosessi on yskähdellyt, lähes pysähtynyt. Ja nyt olemme havainneet, että meidän eh, kansalaistemme talous, taloudellinen voima on pari 2-5 prosenttia pienempi kuin mitä olimme kuvitelleet. Ja syitä tälle on se, että pääoma ei oikein ole, suuryritykset eivät ole kiinnostuneita, kiinnostuneita toimimaan alueellamme, innovaatiovoima ei oikein ole ja on myös varsin hankala saada pätevää työvoimaa. Ja mitä tulee väestökehitykseen, meidän suuri ongelmamme on väestön ikääntyminen. Harvalla Euroopan alueella on ollut ja on tällä hetkellä niin merkittäviä eh, demografisia haasteita kuin meillä, koska eh, nuori väestö on siirtynyt pois eh, uusista Saksan osavaltioista. Väestö ikääntyy ja myös syntymysluvut ovat laskeneet. Näin ollen luonnollisesti verotulot vähenevät ja budjetit ovat hyvin vajeisia. Näin ollen meidän täytyy saada lisää pääomaa, meidän täytyy parantaa eri voimavarojen käyttöä, myös inhimillisten voimavarojen, jotta kilpailukykymme ja kasvu saadaan jälleen liikkeelle. Tätä varten kaikkien EU-rahastojen täytyy puhaltaa yhteen hiileen. Ja artikla 174 Euroopan unionin toiminnastahan toteaa juuri näin. Saksianhaltille, Itä-Saksalle ja kaikille konvergenssituesta pois siirtyville alueille ratkaisu on nyt siinä, että komission ehdottaman turvaverkon rahoituksen on oltava vähintään kaksi kolmannesta siitä, mikä on rahoitustaso tällä hetkellä. Tarvitaan innovatiivisia alueellisia ratkaisuja, jotta nämä väestökehitysongelmat saadaan päihitettyä. Mitä tähän turvaverkkoon tulee, niin siihen liittyvät palautukset Saksalle ja myös liittohallituksellemme nämä ovat hyvin tärkeitä. Niin, me vaadimme tässä hieman joustavuutta, mutta se ei suinkaan ole ristiriidassa Eurooppa 2020 strategian kanssa. Päinvastoin se toteuttaa paikan päällä juuri tätä strategiaa. Näin ollen tuleekin, meidän tuleekin kysyä itseltämme, onko keskivallan määrittelemä tavoite sosiaalirahaston 40 prosentin tasosta todellakin järkevä. Tällä hetkellä olemme 30 prosentin tasossa ja vastaanottokykymme on jo näin suurissa vaikeuksissa ja katsomme, että nämä kaikki leikkaukset, jotka johtavat mahdollisesti siihen, että yritysten rahoitusta vähennetään entisestään, ovat kyllä todella ongelmallisia. Sama koskee suuria investointihankkeita ja niiden tukimahdollisuuksien rajoittamista. Neuvoston heinä, huhtikuussa ja heinäkuussa päättämät temaattiseen mm, keskittymiseen liittyvät hankkeet tuovat joustavuuden suhteen tuille alueiden suhteen merkittäviä parannuksia ja haluaisinkin pyytää, että komissio ja Euroopan parlamentti kolmikantaneuvotteluissa eivät lähde jäsenvaltioiden ehdotusten kelkkaan. Meillä on se kolmiosainen haaste nyt edessämme, että nämä ohjelmasuunnitteluasiakirjat tulee mm, kumppaneina yhdessä mm, talousedustajien mm, sekä työmarkkinaosapuolten kanssa käydä läpi Saksassa siis maapäivillä. Nämä valmistelut on tehtävä ennen kuin voimme asetuksen saada voimaan. Tällä hetkellä alueet katsovat, että tämä kumppanuusperiaate tuntuu niistä kyllä lisää taakalta, näin on väitetty. Mutta toteaisin kuitenkin, että kun tukipolitiikasta puhutaan, niin täytyyhän tämä tehdä yhteistyössä eri mm, kumppanitahojen, eri sidosryhmien kanssa, myös kansalaisyhteiskunnan kanssa, muutenhan demokraattista oikeutusta ei ole. Ja riippumatta Euroopan unionin tuista mm, tätä tietojenvaihtoa ei tule aliarvioida, sillä tällainen tehokas mm, tietojenvaihto hyödyttää kaikkia osapuolia. Nyt riskinä tai vaarana on se, että että kun rakennerahastojen alalla ähm, tehdään uudistuksia, voidaan joutua tilanteeseen, jossa mm, menettelytapoja monimutkaistetaan, mutta tästä ei tule mitään hyötyä. 2014-2020 ohjelmakausi edellyttää koko joukkoa vuoropuheluja Kaiken kaikkiaan on tarkoitus toteuttaa viisi tällaista workshop-työryhmää seuraavien viiden alan osalta. Innovaatiota, kansainvälinen yhteistyö, toiseksi väestökehityksen haasteet, kolmanneksi koulutus, neljänneksi yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys, mitä tulee kasvuun ja työllisyyteen, ja viidenneksi energiapolitiikka sekä kestävyys. Tällaiset tulevaisuusvuoropuhelut, näitä olemme käyneet jo nykyisen ohjelmakauden aikana. Suurin ongelma tämän kumppanuusperiaatteen täytäntöönpanossa mielestäni erityisesti liittovaltio jäsenvaltioissa on se, että eh, meillä on niin monia eri hallintotasoja, joiden kaikkien on tässä pelattava yhteen. Komission jäsenhaan aivan oikein viittasi siihen, että ohjelmat vuoteen 2000, toimivat vuoteen 2020 asti ja luonnollisesti leimaavat eh, alueellisia ja kansallisia talousarvioitamme yhtä pitkään. Mitä tulee parlamentin osallistumiseen uusien ohjelmien valmisteluun, niin mm, tästä suunnitelmia ei vielä ole. Me Saksianhaltissa olemme pyrkineet eh, jo vuosien ajan ratkaisemaan tämän niin, että parlamentin valiokunnissa jatkuvasti keskustellaan ohjelmien valmisteluista. Tämä tulee sitten tähän uuteen eh, ohjelmaan sukupolveen Eurooppa 2020-strategian puitteissa, niin tähän liittyy itse asiassa uusi lisäongelma, kun tulevaisuudessa kansalliset uudistusohjelmat ja maakohtaiset suositukset edellyttävät tiettyjä lupamenettelyjä näille uudistusohjelmille, niin kuka hoitaa sen, että myös nämä uudistusohjelmat saavat demokraattisen legitimiteetin. Tällä hetkellä Saksassa osavaltioilla, osavaltioilla ei ole kovinkaan paljon aikaa paneutua kansallisiin uudistusohjelmiin ja par- maapäivien parlamentaarinen osallistuminen on täysin mahdotonta näin tiukoissa aikarajoissa. Eli kun kansallisia uudistusohjelmia ja kumppanuussopimuksia ja sitten operatiivisia ohjelmia valmistellaan, niin nämä täytyy, kaikki täytyy sopeuttaa toisiinsa huomattavasti entistä paremmin. Pyytäisin, että kaikki ottavat huomioon tämän ongelman. Älkää unohtako tätä ongelmaa, koska parlamentaarinen osallistuminen on keskeisen tärkeää. Hyvät naiset ja herrat, tällä hetkellä Euroopan unionista puhutaan usein äh, vain kriisin kautta ja jopa epäonnistumisena. Ja kyllä Euroopan unionilla on tällä hetkellä edessään kyllä tähän astisista haasteista on varmasti suuri. Me haluamme, että Euroopan unioni säilyttää voimansa moottorina ja eurooppalainen kohesiopolitiikka on meidän mielestämme Euroopan unionin tärkein väline kasvun, hyvinvoinnin ja työllisyyden varmistamiseksi. Hyvät naiset ja herrat, huolehtikaamme yhdessä siitä, että unionin kansalaiset paikan päällä tuntevat kohesiopolitiikan myönteisen vaikutuksen elämäänsä. Tämähän olisi kaikkein tärkeintä Eurooppa 2020 hankkeen puitteissa. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia siitä, että puhuitte niin täsmällisesti. Tästä oli erittäin paljon hyötyä meille. Kiitoksia myöskin tästä yleisestä tarkoitusperän selvittämisestä, joka on koko tämän asetuksen takana. Nyt puheenvuoron saa Lian Toomey. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää Euroopan parlamentin aluepoliittista valiokuntaa tämän tämänpäiväisen kokouksen järjestämistä. Olemme kaikki varmaan samaa mieltä siitä, miten tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta on kyse. Kohesiopolitiikka on ollut yksi Euroopan menestystarinoita. Se on eurooppalaisen integraation ja solidaarisuuden ydinaluetta. Siinä on merkittävä rooli myöskin sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentämisessä ja kohesion lisäämisessä unionissa, joka koostuu 500 miljoonasta ihmisestä ja 27 jäsenvaltiosta, ja 271 alueesta. Tällaista menestystä ei pidä millään tavalla vähätellä. Henkilökohtaisen kokemukseni valossa voin todeta, että kohesiopolitiikalla on ollut merkittävä rooli Irlannin talouden kehittämisessä. Siirrot Euroopan unionin budjetista maanin suuntaan on mahdollistanut sen, että maassa on saatu aikaan muutoksia ja kehitystä on saatu aikaan. Ja tahansa menenkin maassani voimme havaita, kuinka rakenne rahastojen avulla on onnistuttu tekemään paljon. Kylttejä näkyy ympäri maata. Olin iloinen voidessani todeta, että Irlanti on yksi kohesiopolitiikan menestystarinoita. Eri puolilla Eurooppaa voidaan nähdä, kuinka jäsenvaltiot ovat voineet hyödyntää rakennerahaston varoja. Ja monet ovat lähettäneet ihmisiä Irlantiin katsomaan, kuinka me olemme hoitaneet rakennerahastopolitiikkaa. Kohesiopolitiikan tulevaisuus täytyy hoitaa kuntoon taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Kohesiopolitiikan haasteena on juuri toimia vaikeassa ympäristössä. Eurooppa 2020 strategian tavoitteita voidaan saavuttaa kohesiopolitiikan avulla. Viisassa, kestävä ja kaikki ottava kasvu on tavoitteena. Tulevassa politiikassa täytyy suuntaa asiat juuri tähän suuntaan. Katsomme, että että työllisyyteen, tutkimukseen ja tuotekehityksen, innovaatioihin, koulutuksiin, köyhyyden vastaisen taistelun, ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja energian täytyy satsata ennen muuta. Viime vuonna komissio julkaisi ehdotuksensa seuraksi rahoituskaudeksi 2014-2020. Komission ehdotus on antaa 376 miljardia kohesopolitiikan välineitä varten – Tämä on enemmän kuin edellisellä kaudella 2007-2013. Tämä ehdotus täytyy nähdä laajemmassa yhteydessä, kun neuvotellaan Euroopan talousarviosta. Budjetin vähentämis- ovat suuret. Viime lokakuussa komissio julkaisi lainsäädäntöpaketin seuraavalla kaudelle. Irlanti on osallistunut aktiivisesti keskusteluihin ja neuvotteluihin, jotka liittyvät tulevaan kohesiopolitiikkaan. Meidän ministerimme Brendan Haulun, joka vastaa kohesiopolitiikasta, on keskustellut näistä ehdotuksista kollegoidensa kanssa epävirallisessa, epävirallisessa kohesioministereiden kokouksessa Potsdamissa Puolan puheenjohtajakaudella, niin ikään yleisten asioiden neuvostossa. Viime joulukuussa omistettiin hyvin paljon aikaa kohesiopolitiikalle. Hän on ollut meidän hallituksen edustajana tapaamassa komissiota 3. päivä lokakuuta. Siellä keskusteltiin Iranin puheenjohtajakaudesta komissaari Haanin kanssa. Komissaari Haan puolestaan vierailee Irlannissa ensi kuussa. Tuolloin keskustelut jatkuvat. Ministerimme tavat myöskin parlamentin edustajia Brysselin vierailujen, vierailujensa yhteydessä ja, ja mielellään ottaa vastaan myöskin marraskuun 30. päivä tänä vuonna teidän valiokuntanne edustajia Irlantiin vierailun yhteydessä. Lainsäädäntöpaketista on keskusteltu yleisten asioiden neuvostosta ja joistakin asioista on voitu jo keskustella myönteisen henkeen, mutta työtä täytyy vielä tehdä, mutta tietystikin lopullisen, lopulliset keskustelut käydään yhdessä Euroopan parlamentin kanssa yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Vuoden 2012 aikana parlamentti ja neuvosto ovat voimakkaasti tiivisti keskustelut kohdisiopatikista. Iranin kanta on se, että kun otetaan huomioon, miten merkittävä vaikutus kohesiopolitiikalla on ollut tärkeisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ohjelmiin minunkin maassani, niin tästä syystä rahoitusta kaudella 2014-2020 täytyy pitää vähintäänkin nykyisellä tasolla, että voidaan varmistaa Irlannin elpyminen talouskriisistä. Yksi koko ei sopi, kai, sovi kaikille. Irlanti katsoo, että eriytetty lähestymistapa, joka sallii joustavuuden kullekin jäsenvaltiolle alueelle täytyy säilyttää ja täytyy ottaa huomioon erityisolosuhteet eri alueilla. Kunkin alueen tarpeita täytyy, ottaa, täytyy voida ottaa huomioon ja lisäksi mahdollistaa voimakas kumppanussuhde ja se, että tasolla ihmiset tuntevat kohesiopolitiikan omakseen. Alueiden erilaisuus eri puolilla Eurooppaa täytyy ottaa huomioon Alueella on omat erityispiirteensä, omat mahdollisuutensa ja omat tarpeensa. Tämä täytyy huomioida. Iran pitää hyvänä sitä, että komissio on ehdottanut yhteistä ja säännöksiä koskevaa tai yhteistä strategista puitekehystä ja kumppanussopimuksia. Tämä saattaa mahdollisesti varmistaa paremman täydentävyyden, koordinaation ja johdonmukaisuuden ja synergian eri rahastojen välillä, jotka edesauttavat kohesiopolitiikkaa. Samalla voidaan ottaa huomioon maaseudun kehittäminen ja kalustuspolitiikka. Katsomme kuitenkin, että toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta täytyy kunnioittaa ja että lisähallinnollista taakkaa ei saa syntyä. Lopuksi haluaisin lyhyesti kommentoida tulevaa Irlannin puheenjohtajakautta ja sitä, miten tärkeänä pidämme edistyksen aikaansaamista kohesiopolitiikan puolella ja sitä, miten kohesiopolitiikka voidaan kehittää ja helpottaa. Ensi vuonna Irlanti kaudellaan pyrkii saattamaan loppuun keskustelut kohesiopaketista ja pyrkii sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa tästä kokonaispaketista. Tämä tulee olemaan merkittävä haaste koko minun maani hallinnolle, mutta haaste, jonka ilomielin otamme vastaan – Irlanti on täysin sitoutunut saamaan aikaan hyviä tuloksia puheenjohtajakaudellaan, ja olemme erittäin sitoutuneita myöskin tähän yhteispäätösmenettelyyn, jossa olemme mukana Euroopan parlamentin kanssa. Tämän todetessani tietystikin haluaisin onnitella Tanskaa ja Kyprosta edellisiä puheenjohtajamaita siitä työstä, jota on saatu aikaan ja edistyksestä, jota on saatu aikaan monivuotisten, monivuotisen rahoituskehyksen osalta ja myöskin kohesiopolitiikan edistämisestä. Kiitoksia. Nyt jään ilomielin odottamaan keskustelua ja kysymyksiä ja vastauskierrosta. Kiitoksia. Thank you very much and I... Kiitoksia paljon. Voin vakuuttaa teille, että Tuskin kaikkia saadaan päätettyä Kyproksen puheenjohtajakaudella, joten teillekin jää kyllä vielä työtä. Teille saattaa jäädä kaikkein vaikein osuus, kun te pyritte hiomaan sopimuksen loppuun. Nyt haluaisin avata keskustelun. Eli nyt yhtäkkiä tulee lisää puheenvuoropyyntöjä. Kukin saa puhua viisi minuuttia, mikä tämä teille kaikille sopii. Ja pyytään sen, että kaikki pyrkisivät pitäytymään tähän viiden minuutin puheaikaan. Voisimme ottaa ehkä kaksi kansallisten, perustajien, kansallisten parlamentin edustajia sitten yhden Euroopan parlamentin edustajan. Tällä tavalla keskustelu sitten etenee pikkuhiljaa. Ensimmäisenä Kreikan edustaja Dimitri Savaljokis. Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην τόσο... Kiitoksia. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä siitä, että olette kutsuneet meidät tänne tänään tähän hyvin tärkeään kokoukseen, joka käsittelee kohesiopolitiikkaa kausilla 2014-2020. Haluaisin kiittää tämän tapahtuman järjestäjiä, jotka aivan varmasti tuottavat parempaa kohesiota myöskin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Hyvät näistä herrat, joka seitsemäs vuosi toimielimet neuvottelevat seitsemän vuoden budjetista, jota kutsutaan monivuotuiseksi rahoituskehykseksi. Yleisesti ottaen tämähän tunnetaan kyseessä on kaikkein vaikeimpia neuvotteluja ja monimutkaisimpia neuvotteluja, joita Euroopan unionissa käydään ja sillä on hyvin suuria luonnollisia taloudellisia seurauksia kansallisella ja Euroopan unionin tasolla. On hyvin tunnettua, että kohesio politiikka on perussopimuksissa mukana ja se on yksi perustavanlaatuinen integraation väline. Se on myöskin tavoite ja ehto sisämarkkinoiden toimimiselle ja rahaliiton toimimiselle. 20 viime vuoden aikana kohesiopolitiikka on tuottanut hyötyä jäsenmaille ja eri alueille ja sen lisäksi myöskin niille jäsenmaille, jotka ovat olleet nettomaksajina. He ovat saaneet tukea omille alueilleen, joilla on ollut ongelmia, joko suoraa tukea eri ohjelmien myötä yrityksille ja epäsuorasti myöskin tukia vientiin, tukia saaneille alueille. Tämä on hyvin päämäärä tietoinen, kunnianhimoinen lähestymistapa tukea taloudellista politiikkaa. Me emme ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka haluavat erotella uusia ja vanhoja jäsenmaita. Kohesiopolitiikka koskettaa kaikkia alueita jäsenmaissa ja tukee strategista kehitysmallia sekä kohesiopolitiikkaa yhteiskunnallisesti alueelle. Kreikassa kun otetaan huomioon talouskriisin vakavuus tällä hetkellä, joudutaan toimimaan hyvin negatiivisessa puitteissa, koska Kreikkaa köyhempiä maita on liittynyt unioniin ja me olemme joutuneet tekemään töitä tiettyjen prioriteettien mukaisesti Koheesio, maatalous ja maahanmuuttopolitiikan parissa. Meillä on seuraavia huolia, kun ajatellaan tilastotietoja ja käytettyä metodologiaa koheesiopolitiikan pohjana, kun katsomme vuosia 2007-2009. Tämä tilanne on hyvin kaukana nykytilanteessa. Tämä ei vastaa nykyistä tilannetta eikä ota huomioon negatiivisia seurauksia, joita talouskriisillä on ollut. Tämän seurauksena tämä hyvin tärkeä varojen, kohesion varojen jako Euroopan unionissa ei ole jotakin, mitä voimme tehdä sellaisen tiedon pohjalla, joka on vanhentunutta. Anteeksi, puhuin liian nopeasti, tulkit pysyvät puhumaan hitaammin. Mitä tulee sitten mitä tulee sitten ehdollisuuteen, olemme sitä mieltä, että tämä on negatiivinen asia jäsenmaille, niille jäsenmaille, jotka ovat liiallisen älijäämän menettelyn puitteissa ja joissa on makroekonomisia ongelmia. Lisäsanktiot vaikuttavat suoraan alueisiin, ja näitä sanktioita annetaan ei alueiden, vaan koko maan puutteiden vuoksi. Ja tämä aiheuttaa tietynlaisen noidan kehän taantuman vallalla ollessa. Meidän tulisi pyrkiä säilyttämään nykyisen kauden yhteisrahoitustasot erityisesti tämän kauden aikana näiden yhteisrahoitustasot rahoitustasojen tulee vastata maan sosioekonomista tapaa, tasoa. Sitä, niitä ei tule määritellä horisontaalisesti tiettyjen alueiden kesken. Meidän täytyy myöskin kasvattaa 10 prosentilla yhteisrahoitusta niiden maiden kohdalla, jotka ovat tuki toimien kohteena. Tämä toimi olisi erittäin suuri apu, kun pyrimme auttamaan maita, elvyttämään talouttaan. Ja kun pyrimme tukemaan niitä maita, joita talouskriisi kaikkein kipeimmin koskettaa, tämä olisi lisäarvoa koko Euroopan unionissa. Sitten me emme myöskään ole samaa mieltä siitä, että on haluttu linkittää kohesiopolitiikassa määrärahat ja projektien rahoitus Tämä loppulikviditeettikysymys liittyy vuosittaisiin maksumäärärahoihin. Tämä on budjettiin liittyvä asia eikä monivuotoisen rahoituskehykseen liittyvä kysymys. Me olemme sitä mieltä, että turvaverkon laajentaminen, tässähän säilyttäisiin kaksi kolmasosaa varoista alueille, jotka ovat siirtymässä sarakkeesta yksi sarakkeeseen kaksi, eli siirtymävaiheen alueille. Tämä olisi erittäin tärkeä toimi. Kreikkahan voitaisiin nyt asettaa kaikkien vauraimpien alueiden joukkoon, niin se saisi vähemmän tukea kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi tulee kiinnittää huomiota maatieteellisiin vaikeisiin kysymyksiin, esimerkiksi saarialueisiin, ne tulisi ottaa kohesiopolitiikkaan mukaan riippumatta siitä, minkälainen niiden tulotaso on. Saarialueiden mukaan ottaminen uusiin rahoitusvälineisiin, verkkojen Euroopan välineeseen esimerkiksi, ja saarialueiden vaikeuksien tunnustaminen on erittäin tärkeää meille, hyvät naiset ja herrat, talouskriisin aikaan. Kriisillä on hyvin dramaattisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Euroopan unionilla täytyy olla hyvin paljon kunnianhimoisempia tavoitteita kuin ennen. Muuten ne maat ja alueet, jotka ovat talouskriisin kourassa, eivät pysty investoimaan. Ja tämän seurauksena varoja ei kaikkiaan ole eikä ole enää tapaa päästä kriisistä yli. Kun otamme huomioon nykyisen taloudellisen tilanteen, solidaarisuutta tulee osoittaa Euroopassa, jotta voisimme tukea taloutta, elvyttää, luoda työpaikkoja. Tämä on jotakin erittäin tärkeää, aivan välttämätöntä, välttämättömämpää kuin koskaan sellaisille maille kuin Kreikka, joka on nykyisin talouskriisin vaikeuksissa. Kiitoksia. Very much. Now we move to Sweden, to Riksdagen and Madame... Kiitoksia. Seuraavaksi Christian Entiner. Tack, fru I'm sorry, I, I... Oi, olen pahoillani. Luulin, että äh, Krister oli Kristiin, mutta kyseessä oli siis Krister Örnfjeder. <laughs> Ei se haittaa, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja. Minä aion puhua ruotsia, kun kerran tähän mahdollisuus on. Ruotsin valtiopäivien elinkeinovaliokunta on hallituksemme kannan takana, mitä tulevan monivuotisen rahoituskehyksen rahoitustasoon tulee, eli emme halua lisätä Ruotsin rahoitusosuutta. Tässä nyt sellaiset alueet, joiden BKT on 75-90 prosenttia EUn keskimääräisestä, joutuvat tässä nyt ongelmiin ja meidän elinkeinovaliokuntamme tukee sitä ehdotusta, että tulisi laskea sitä kattoa, joka määrittelee kuinka paljon jäsenvaltio voi saada BKT-hensä verrattuna tukea EUlta. Katsomme, että myös vastaanottokyvyllä on tässä hyvin vaikuttava rooli. Ja toki meidän täytyy tätä vielä analysoida Elinkeinovaliokuntamme pitää tervetulleena erityistä budjettikohtaa harvaan asuttuja alueita varten. Samalla katsomme, että väestötiheys tai itse asiassa väestötiheyden puute, kun väestöä on hyvin vähän, niin tämä kriteeri tulisi ottaa myös huomioon, kun rahoja jaetaan eri jäsenvaltioiden välillä. Valiokuntamme pitää tervetulleena yhteistä strategista kehystä eri rahastojen välillä, kun katsotaan aluerahastoa, maatalousrahastoa, kalastusrahastoa. Näin voidaan strategisesti osoittaa varat entistä paremmin. Katsomme, että prioriteetteja tulee myös olla vähemmän. Se on hyvässä linjassa EU 2020 strategian kanssa. Samalla täytyy kuitenkin olla myös tilaa ottaa huomioon alueiden erityispiirteet. Valiokuntamme, eli keinovaliokuntamme katsoo, että ehdotus ehdollisuudesta ja kumppanuussopimuksista, eli ehdot, jotka täytyy täyttää, jotta saa tukea kohesiopolitiikan puitteissa, nämä ehdotukset ovat ihan perusteltuja ehdot ja kriteerit on kuitenkin muotoiltava niin, että ne ovat helppoja ymmärtää ja helppoja toteuttaa. Muuten on olemassa vaarana se, että järjestelmästä tulee kovin monimutkainen ja tämä johtaa lisähallintoon ja pitkittyneisiin neuvotteluihin. Jos tarvitaan taloudellista priorisointia, niin minä henkilökohtaisesti olen samaa mieltä Ruotsin parlamentin kanssa siitä, että maataloustukia tulisi leikata ja kohesiopolitiikan tulisi tästä hyötyä. Lopuksi haluaisin tukea käsitystä siitä, että kohesiopolitiikan tulee kattaa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ja tulee keskittyä tietenkin Euroopan unionin kaikkein tarvitsevimpiin alueisiin, juuri niin kuin tehdään tänä päivänäkin. Kiitos puheenjohtaja. You very much and I would like... Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Evgeni Kiriloville Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Kun kuuntelin kollegoita, mieleen tuli ajatus. Ei nyt mene mihinkään yksityiskohtiin, koska monia huolia kyllä on ilmaistu ja Ruotsin edustajan tavoin haluaisin tukea hänen näkemystään. Me tarvitsemme toden totta lisää avoimuutta, koska joillakin mailla on vaikeuksia tiettyjen ehtojen kanssa, jotka on asetettu ja myöskin byrokratian kanssa. Mutta haluaisin nyt puhua hieman laajemmista kysymyksistä koska nähdäkseni on äärimmäisen tärkeää, että tänä päivänä päästään ainakin suurin piirtein samaan lopputulokseen, eli haluun toimia. Ja mitä tulee sitten neuvoston kannanottoihin kohesiopolitiikan osalta tai neuvoston omaksumaan lähestymistapaan, niin tällä puolella on suuri ongelma. Miksi neuvoston asenne on suuri ongelma? Siksi, että neuvosto ei pääse sopuun asiasta. Ja mitä nopeammin sopuun päästäisiin, sen parempi. Ainakin joukkomaita neuvoston puolella laskeskelee vain, mitä ne antavat ja mitä ne saavat. Ja minun mielestäni tämä on asia, jonka pitäisi mitä kaikkia huolestuttaa paljonkin. It's a specter of egoism of member states and I think we all know this. Neuvoston puolella maata ajavat omaa etuaan. Parlamentissa tilanne on erilainen. Tällä käydään aktiivista taistelua, mutta emme silti tiedä, kuinka pitkälle päästään tässä taistelussa. Nyt taistelua tai vääntöä käydään 0,01 prosentista suurin piirtein. Voimme kaikki olla tietystikin samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikan puolelle tarvitaan investointeja, joilla saadaan aikaan kasvua. Meidän täytyy osoittaa kansallisissakin parlamenteissa ja Euroopan parlamentissakin täytyisi vaatia, että ei egoismi saa olla kohesiopolitiikassa perimmäisenä tarkoitusvarana, pikemminkin eurooppalainen yhteinen etu on kyseessä. Kuulin juuri hallituksen edustajalta, että neuvoston puolella on vähintäänkin yksi maa. Ei edes mainitse Euroopan unionin sanaa, vaan puhuu eurooppalaisista yhteismarkkinoista. Uh, as as, uh... Ja hallituksen asenne puolestaan, mehän tunnemme tilanteen, joka siellä valitsee kohesiopolitiikan osalta. Ja vaikuttaa nyt siltä, että siellä halutaan poikkeuksia jopa työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen ja muuta tällaista. Ja sitten puhutaan samanaikaisesti yhtenäisistä eurooppalaisista markkinoista. Mitä sitten tapahtuu, mikäli jokin maa ryhtyi vaatimaan poikkeuksia sinne sun tänne. Mihin se Euroopan unioni silloin katoaa? Ja lopuksi vielä. Meidän täytyy saada todellakin kansallisten parlamenttien kollegaata puhaltamaan yhteen hiileen ja todeta, että nyt on erittäin tärkeästä ajankohdasta kyse kohesopolitiikan kannalta. Talous- ja rahakriisin yhteydessä tiedämme kyllä, miten vaikea poliittinen tilanne valitsee kussakin jäsenvaltiossa, mutta kun sanotaan, että nyt on tärkeä hetki, katsoin, että meidän täytyy todellakin pyrkiä tekemään jotakin yhdessä tilanteen korjaamiseksi, koska muuten tilanne ei ole hyvä yhdenkään Euroopan unionin jäsenvaltion kannalta. Kiitoksia. Nyt äh, Portugalin parlamentin edustaja saa puheenvuoron. Orenin Jouva, olkaa hyvä. Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eh, é um prazer voltar a esta casa eh, alguns anos depois. Oikein paljon eh, on mukavaa, että saan taas tulla vieraksi tänne Euroopan parlamenttiin. Tuolloin emme kuitenkaan istuneet tässä salissa, vaan herässä toisessa vastaavassa salissa. Joitain kysymyksiä. Haluaisin, että yhdessä pohtisimme yhdessä komission edustajan, Euroopan parlamentin edustajien ja muiden kanssa seuraavia asioita. Valitettavasti komission jäsen itse joutui jo poistumaan. Ensinnäkin, miksi kohesiopolitiikka saa yhä lisää tavoitteita, jotka liittyvät kolmansiin maihin. Sopimuksia, jotka toki ovat ihan hyviä ja toivottavia, mutta jotka on kuitenkin rahoitettava muiden yhteisohjelmien kautta, jopa sellaisissa tapauksissa, että nämä kolmannet maat ovat naapureitamme, mutta eivät edessä lähitulevaisuudessa Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioita. Toinen kysymys. Kohesiopolitiikka pyrkii siis seuraamaan vain Agenda 2020 että ohjelman strategisia tavoitteita ja näin sivuun jäävät muut ongelmat ja muut tarpeet. Niitä ei ratkaista. Niitähän kuitenkin on yhdessä jos toisessakin jäsenvaltiossa. Jot, mutta ne eivät kuulu Eurooppa 2020 strategian piiriin. Kaikkihan tiedämme, että Lissabonin strategia eli Eurooppa 2020-strategian edeltäjä sai aikaan erittäin vähän työllisyyden ja talouskasvun alalla. Kolmas kysymykseni. Tämänhetkisessä kriisissähän on niin, että säästöpolitiikka ja vakauteen, talouden vakauttaminen ovat nyt keskiössä ja taloudet taantuvat entisestään. Tässä eroja, erot Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä kasvavat entisestään. Monet menettävät työpaikkansa. Miljoonat ihmiset elävät yhä huonommissa olosuhteissa, vaikeammissa olosuhteissa. Miksi siis kohesiopolitiikka vahvistaa entisestään tätä ehdollisuutta? Mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että kohesiopolitiikka pyrkii valmaan öljyä laineille sen sijaan, että pyrittäisiin torjumaan näitä kielteisiä suuntauksia. Seuraava kysymykseni. Erityisesti niissä maissa, joissa on tarvittu apua, ei ole tullut selväksi, minkälainen yhteisrahoitustaso on kaikilla aloilla ja eri hankkeissa vaadittu. Sitten vielä viides kysymykseni, yksinkertaistaminen. Kyllähän tavoitteista aina voi luopua, mutta kun puhutaan ylittämättömistä esteistä tai ylittämättömistä ongelmista, ongelmista joita todella lukuisin ohjelmiin vielä liittyy, ohjelmiin, jotka kohdistuvat tiettyihin alueisiin tai tiettyihin väestöryhmiin, kuten esimerkiksi maatalouden perheyritykset. Tätä minä en voi ymmärtää niiden vaikeudet, joiden on tarkoitus olla vastaanottajia, eivät yleensä ole mitenkään ylittämättömiä vaikeuksia. Sitten kuudes viimeinen kysymykseni. Usein puhutaan Euroopan unionin epätasapainoisesta talousarviosta ja sama koskee myös kohesiopolitiikkaa. Ja sitten puhutaan leikkauksista, joita niin kutsutut nettomaksajamaat vaativat. Pari huomiota tähän liittyen niin, että tekin voisitte tätä pohtia. Ensinnäkin 90-luvulla olin, kun Jacques Delors oli komission puheenjohtaja ja halusi saada lisäaikaan EU talousarvion kautta, niin 1,2 prosenttia PKTstä saatiin 15 jäsenvaltion budjettiin. Tästä muistuttaisin. Sitten yhte, yhteismarkkinat ja globaalistuminen johtavat siihen, että me nettomaksajat samalla juuri ovat pää vastaanottajia, mitä palautuksiin tulee. Kiitos. And now as we have reached the number of the... Kiitoksia näistä kommenteista. Tämä on melkoisen pitkä puhjalista jo. Otetaanpa nyt yksi kansallisten parlamentin edustaja ja sitten aina yksi Euroopan parlamentin edustaja. Ymmärsin, että minun pitää puhua suhteellisen lyhyesti. No viisi minuuttia on sinne hyvin pitkä puheaika, koska yleensä saa vain yhden minuutin, joten älä nyt valita, hyvä mies. No, olen kovin tyytyväinen tähän. Kiitoksia paljon. Me kokoonnumme nyt erittäin mielenkiintoiseen ajankohtaan, koska nyt samanaikaisesti käydään keskustelua yleisistä budjetin elementeistä. Tämä on yksi elementti tietystikin. Ja toiseksi tässä rakennuksessa. Meitä kiinnostaa suuresti keskusteluprosessi, jonka yhteydessä puidaan kahden nopeuden Eurooppa-vaihtoehtoa, että perustettaisiin erityinen eurovyöhyke elementti budjettiin tai parlamentaariseen menettelytä varten oma erityispiirinsä. Miksi, tai samalla kun keskustelemme kohesiopolitiikasta, meidän pitäisi kaikkien parlamentaarikkojen kaikilla tasoilla olla tietoisia siitä, että teemme työtä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Keskustelu, nyt keskustelun Euroopan unionista Euroopan unionin menetelmistä. Kohesiopolitiikka perustuu yhteisömenetelmälle – Minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä asia meidän kaikkien kannalta. Ja koska kyse on yhteisömenetelmästä, tämä edellyttää erittäin selkeitä sääntöjä. Ja kaikkien, kaikkien suostumusta, 27 suostumusta. Kun taistelemme kohesiopolitiikan puolesta, emme taistele vain sen puolesta, että sijaisia maa saa rahaa. Itse tulee esimerkiksi Puolasta. Kyse ei ole vain rahasta Kyse on vain myöskin Euroopan unionin tulevaisuudesta ja yhteisömenetelmästä, Euroopan unionin tulevasta olomuodosta. Nyt ei pidä unohtaa, että kyse ei ole vain teknisestä keskustelusta, vaan myöskin poliittisesta keskustelusta on kyse yhteisömenetelmästä Euroopan unionin tulevaisuudesta. Näin yleisenä kommenttina tämä. Sitten konkreettisempia elementtejä. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne elementtiin, jonka puheenjohtaja ja komissaarikin mainitsivat, niin sanotut kumppanuussopimukset. Tämä on aivan uutta filosofiaa. Tämä ei ole toimintaa samaan vanhaan malliin, vaan tämä edellyttää sitä, että kaikki kumppanit tekevät yhteistyötä ja samalla pistävät kampoihin kriisin aikana tai kriisille. Kyse on eri instituutioiden yhteistyöstäkin. Havaitsitte eilisessä kokouksessanne, kuinka alueiden komitean edustaja totesi, että he haluavat toimintasäännöt ja komissiokin sanoi, että tällainen toimintakohdeksi tarvittaisiin. Parlamentti on tyyty kyllä siihen, että sellaista ei saada ja neuvosto vastustaa sitä. Tai ainakin neuvosto vastustaa sitä, että samat käytännön säännöt pätisivät kaikkiin 27 jäsenvaltion kanssa – Esimerkiksi valtiollisella tasolla, kuinka määritellään, ketkä ovat kumppaneita, kenen kanssa tehdään yhteistyötä silloin, kun te allekirjoitetaan näitä sopimuksia. Ja kuinka sitten seitsemän vuoden päästä sitten tehdään yhteistyötä kaikille eri tasoilla niin, että talouselämän toimijat ja kansaisjärjestöt ja kaikki ovat mukana. Tämän valossa on erittäin tärkeää pohtia tätä kysymystä etukäteen, ja tämä edellyttää yhtenäistä lähestymistapaa kaikilta toimielimiltä. Toinen elementti, joka vaikuttaa tekniseltä, mutta ei sitä ole. Kyse on kumppanussopimusten statuksesta, asemasta. Miksi? Alun perin ajateltiin, että kumppanussopimus on sopimus koko tästä ohjelmasta, kuinka monta ohjelmaa, kuka hoitaa, kuka on vastuussa, minkä tyyppisiin toimiin ja niin poispäin. Parlamentti ehdotti, että se olisi vain ensimmäinen askel ja sopimus lähetettäisiin komissiolle, komissio hyväksyisi sen, sitten mentäisiin ohjelmavaiheeseen. Komissio suhtautuu tähän hieman eri tavalla. Komissio katsoo, että tämä on osa tätä pakettia. Ja että kumppanuussopimus, korjatkaa nyt mikäli on väärässä, mutta minun nähdäkseni se on ensimmäinen osa tätä pakettia. Tämä tarkoittaa sitä, että operatiivinen ohjelma hoidetaan yhdessä kumppanuussopimuksen kanssa yhtenä pakettina. Tässä on merkittävä näkemysero. Joko me pidämme sopimusta ensimmäisenä osana tätä prosessia ja sitten mennään operatiivisiin ohjelmiin, tai sitten se on ensimmäinen osa tätä pakettia. Joten tämä on tärkeä kysymys teidän kaikkien kannalta, koska jäsenvaltioissa työt on jo aloitettu. Ja kolmas lyhyt kommentti liittyy temaattiseen keskittymiseen. Minä olen täysin samaa mieltä komissaari Haanin kanssa siitä, että on parempi syödä kolme ruokalajia kuin kahdeksan. Joissakin kulttuurissa syödään kahdeksan hyvin pientä ruokalajia, joten ei, ei ole kyse valinnasta kolmen ja kahdeksan välillä, vaan pikemminkin sisällöstä. Kolme on kuitenkin parempi kuin kahdeksan. Meidän ehdotuksemme, parlamentin ehdotus siis, on se, että älkäämme päättäkö Brysselissä, mistä kolmesta ruokalista täytyy olla kyse, vaan annetaan vähän joustavuutta valita. Avunsaajat voivat itse valita. Me ehdotamme, että valinnan voi tehdä neljästä. Niin, että tässä jää hieman liikkumavaraa. Joten me paljon joustavuuden paljon enemmän joustavuuden kannattajia. Mutta olemme kyllä samaa mieltä, että keskittyminen on tarpeellista, mutta keskittyminen ei tarkoita sitä, etteikö joustoa olisi sitten paikan päällä ruonjuuritasolla. Teille jää vielä valinnan mahdollisuus. Sitten konteksti, poliittinen konteksti, eurovyöhyke ja muut. Emme halua kahden nopeuden Eurooppaa, parlamentti ei tätä halua, ja toinen ele- elementti ovat kumppanuussopimukset ja niiden asema ja kolmas temaattinen keskittyminen. Näin haluaisin lisää huomiota. Kiitos ennen kuin seuraava puhuja saa puheenvuoron. Voin kertoa teille, että Lähettilän siellä, sijaan tuli tänne, tila tuli paras mahdollinen henkilöneuvoston puolelta. Adonis Konstantino nimittäin johtaa työryhmää ja neuvotteluryhmää, joka neuvoston puolella pyrkii saamaan aikaan sopimuksen koisopolitiikasta. politiikasta ja hän on ollut myöskin epävirallisessa trilogiassa mukana. Ja kokouksen lopuksi hän saa puheenvuoron, mikäli hän haluaa sellaisen, niin myöskin komission edustaja saa puhua. Ja voitte myöskin vastata kommentteihin, mikäli haluatte. Tämä varmaan kiinnostaisi kollegoita. Nyt sitten Puolan edustaja Puolan senaatista. Valiokunnan puheenjohtaja valiokunnan, joka vastaa paikallistasosta, Jano Zebriu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo,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 joissakin maissa käytännön suhteellisen suuri määrä rahaa per henkilö, mutta yleisesti ottaen Puola on ollut kärkipään maa etupäässä. Tästä taistelussa näin on ainakin kuvitellut. Kyse on myös Euroopan kohesiopolitiikan tehokkuudesta. Puola on ainoa maa. Puola on ainoa maa. Vaikuttaa siltä, että nyt on jokin tekninen ongelma. Polish from German to our... Niin totaisin vain, että kun tulkkaus tulee nyt Saksan kanavalta, niin Saksan kanavalta ei kuulu mitään, vaan tässä on pieni ongelma. The interpreters, whether there is any problem, or we can continue. There's no German translation, you mean? Ah, there's no German translation. It's okay now, okay, so we go on. Nyt äh, ilmeisesti kaikki on kunnossa, joten voimme jatkaa. Herra Senaattori, olkaa hyvä. Toistan e, vielä e, sen, mitä olin tuossa sanomassa. Puola on varmasti erinomainen esimerkki e, siitä, miten tehokasta Euroopan kohesiopolitiikka voi olla. Me olemme ainut maa, joka vuodesta 2004 on jatkuvasti ollut talouskasvun linjalla 1,7 prosenttia viime vuonna ja tänä vuonna 2,5 prosenttia talouskasvua. Ja ilman kohesiorahaston rahoitusta tämä talouskasvu ei tietenkään olisi ollut mahdollista. Tärkeää on nyt se, että tutkimukset ovat osoittaneet, että Puolassa käytetyt varat ovat vaikuttaneet myönteisesti sitten lisärahoituksen kautta myös muihin jäsenvaltioihin. Eli tällä on vaikutusta, myönteistä vaikutusta paitsi paikallisesti ajatellen koko talousaluetta. Eli saadaan tällaista todellista eurooppalaista lisäarvoa. Ja tämän yritämme aina todeta äh, kohesiopolitiikan <laughs> ystävienkin kesken, niin kuin näitä maita voidaan kutsua. Mitä tulee kantamme, me tuemme Euroopan parlamentin ja komission pyrkimyksiä, mitä kasvuun tulee. Ja myös alueellinen erittäminen on mielestämme aivan oikein. Katsomme, että voimme tätä kautta tämän kriisin Euroopan laajuisesti päihittää. Sitten tulee nostaa esiin alueellinen ulottuvuus, tämä integroitu horisontaalinen äh, toiminta on myös myönteistä ja edullista. Yhteiset äh, ohjelmat äh, hyödyttävät ja samoin myös operatiiviset kansalliset ohjelmat. Kumppanuussopimukset ovat mielestämme hyvin tärkeitä ja mitä tulee neuvotteluihin, niin paitsi kansalliset myös alueelliset edustajat tulisi ottaa niihin mukaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että jo tässä vaiheessa ex ante yhteistyö olisi tärkeää. Tämän lisäksi na lata 2017 i 19 ja mitä tulee sitten kauden päätteeseen, 2017-2019 tulisi tehdä arvio siihen astisista toimista ja jäsenvaltioiden tulisi todella eh, nämä, tästä sopia neuvotteluissa komission kanssa. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että erityinen haaste kohesiopolitiikalle eh, pilee kaupunkialueilla, eh, kaupunkialueiden kehitys ja yhteistyö tai kumppanuussopimusten kautta haluaisimme varmistaa sen, että kaupunkialueiden kehitys saisi erityismaininnan ja että myös tällä alalla toteutettaisiin investointeja. Kritiikkiä on kuultu toki. Kiinnittäisin huomionne myös tähän. Kysymys arvonlisäverosta, erityisesti sosiaalirahaston sekä EAKRn kohdalla on edelleen avoin kysymys. Tällä hetkellä mahdollisuutta ei ole äh, arvonlisää verovähennyksiin ja tämä on hankaluus äh, itsehallinnoille sekä myös kansalaisjärjestöille. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, vielä yksi ongelma, johon haluaisin kiinnittää huomionne. Verkkojen Eurooppa tässä on aika tärkeä selkeää Vasta perusteluja myös aika merkittävä puolesta perustelu. 10 miljardia euroa kohesiorahastosta on tarkoitus vapauttaa ja näin syntyy lisää tai tällainen uusi järjestelmä, joka on hyvin samankaltainen. Tähän tulee myös lisää hallintotaakkaa ja se on sitten se vastaperustelu. Jos ja tämä on tämä puolesta perustelu, katsotaan niitä maita, nyt vaikkapa Puolan kannalta, niin tässä on aika moinen ongelma. Ajatellaan vaikkapa tieverkoston parantamista, niin eri maiden välillä, vaikkapa Tsekin ja Itävallan välillä ei ole moottoritieyhteyttä. Puola, Slovaki, Tsekki ei myöskään. Slovakialla on vain yksi suuri kohde lähellä Bratislavaa. Eli näitä moottoritieyhteyksiä tulisi parantaa eri maiden välillä. Naapuruspolitiikan puitteissa Puola, Ukrainaa vaikkapa tai Turkki, nämä yhteydet ovat hyvin, hyvin puutteellisia. Siis moottoritieverkostoa ei ole. Kysein, usein kyse on aivan lyhyistä pätkistä, jotka edelleen puuttuvat, jotta nämä moottoritieverkostot saataisiin yhdistettyä ja usein taustalla on poliittinen kiista tai ongelma. Joten jos ei saada rahoitusta Euroopan unionilta, niin nämä hankkeet eivät tule toteutumaan. Eikö juuri verkkojen Eurooppa-ohjelman tulisi pyrkiä raja-alueiden yhdistämiseen toiseensa, toisiinsa? Näin voitaisiin päästä tavoitteisiin, joita olemme itsellemme asettaneet. Lopuksi vielä yksi huomio Puolan parlamentti äiti näkee oman roolinsa niin, että sen tulee saada aikaan parempi oikeus perustaa eri toimielinten yhteistyötä vahvistamaan kaikkien niiden elinten, jotka ovat aluepolitiikassa mukana. Komissio on ehdottanut tätä kumppanuusmallia sekä eri tasoisen tai monitasoisen hallinnon käyttämistä ja näin oikeusjärjestelmät eri jäsenvaltioissa ovat vastuussa siitä, että tälle saadaan kunnollinen perusta. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Rajat ylittävä verkostoituminen on tietystikin mahdollista läheisen yhteistyön avulla. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kolegyne, kollegovia, Som aj predsedom samozprávneho... Kiitoksia. Hyvät kollegat, minä olen myös erään alueen johtajana Slovakiassa ja meillä on 20 prosentin alijäämä tuolla alueella. Meidän täytyy kriisin vuoksi leikata hallintokuluja ja byrokratiaa, jotta selviäisimme, mutta meidän täytyy myöskin säästää rahoja, jotta voisimme tehdä uusia investointeja. Muutoin mitään kehitystä ei tapahdu ja kaikki moottorit niin kutsutusti pysähtyvät. Nyt me puhumme investoinnista yli 70 prosenttia investointirahoista on liitoksissa kohesiopolitiikkaan. Monissa maissa julkista investointia ei tapahtuisi juuri ollenkaan, eli kohesiopolitiikkaa olisi lähentyminen ja kestävä kehitys ovat erittäin tärkeitä asioita. Tämä on erittäin tärkeää myöskin julkiselle sektorille ja PK-yrityksille, kuten Puolan kollega sanoi, sisämarkkinoiden vuoksi eivät vain yritykset, mutta myöskin alueet hyötyvät tästä tuesta. Ne voivat tarjota sitten tietotaitoa ja tuotteitaan yleisölle. Minä haluaisin vedota pääministeriin viime viikolla tekemään julkilausumaa viime viikolla Bratislavassa 11 valtion päämiestä tästä niin kutsusta kohesion ystävien ryhmästä antoi lausuman Paikalla oli parlamentin jäseniä ja komission jäseniä ja kaikki olivat sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on investoinnille erittäin tärkeä, jos me saamme aikaan jos me emme saa aikaan edistystä tällä alalla, me emme saavuta niitä päämääriä, jotka neuvosto on omiin johtopäätöksiinsä ottanut mukaan, emmekä saavuta myöskään Eurooppa 2020 strategian päämääriä ei ole nyt sijaa sille, että me leikkaisimme kohesiopolitiikan rahoitusta. Minä haluaisin korostaa sitä tosiasiaa, että Euroopan parlamentti tässä suhteessa on riittävän rahoituksen kannalla. Suuri enemmistö on sen kannalla. Hyvät ystävät, me tarvitsemme tätä tukea myöskin kansallisilta parlamenteilta. Sitten vielä yksi huomio, jos sallitte. Liittyen irlantilaisen kollegan puheenvuoroon hän puhui Irlannin menestystarinasta, joka on laskenut kohesiopolitiikan perustalle. Tämä on totta. Minä vierailin viisi vuotta sitten Irlannissa. Olin esittelijänä Euroopan unionin budjetin kysymyksissä. Ja mainitsen tämän, koska tässä on kaksi asiaa, jotka liittyvät toisiinsa. Minä olen itse ollut Slovakiassa erään alueen johtajana ja haluaisin käyttää mahdollisimman paljon Euroopan unionin varoja omalla alueellani, mutta välillä tilanne on sellainen, Meillähän on muitakin esimerkkejä. Irlannissa tämä tehtiin keskitetysti. Maa on melko pieni ja suoraan valtiovarainministeriön kautta saatiin aikaan Euroopan unionin kaikkein korkein varojen käyttöaste. Meidän täytyy tarkistella siis tätä tilannetta. Tässä kumppanuusalueiden hallitusten ja kaupunkien välillä on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin sopia siitä, mikä toimeenpano on oikea kullakin alueella. Kiitoksia. Nyt sitten Espanjan edustaja Manuel González, Espanjan parlamentista. Herra presidenta. Kiitos rouva puheenjohtaja ja tervehdin teitä kaikkia terveisin Espanjasta. Espanjalla, niin kuin muillakin mailla ja alueilla, on kokemusta siitä hyvin myönteisestä vaikutuksesta, joka kohesiopolitiikalla on ollut. Se on ollut hyvin tehokasta, se on hyödyttänyt monia alueita ja monia henkilöitä. Emme puhu nyt kriisistä. Etelä-Euroopan maat kärsivät vaikeasta kriisistä ja muu Eurooppa voi tehdä paljon auttaakseen. Olen solidaarinen, puhun tässä nyt siis Espanjan nimissä. Ja nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan konvergenssia, tarvitaan solidaarisuutta eli eri alueiden välillä. Espanjassa ää, on, meillä on monia alueita, jotka ovat joutuneet hyvin, hyvin vaikeaan tilanteeseen. Nämä ovat juuri näitä siirtymäalueita. Ja nyt 2014-2020 rahoituskehyksen valmistelun puitteissa on tarpeellisempaa kuin koskaan aiemmin, että ne, jotka pitävät itseään nettomaksajina, mielestäni me kaikki olemme nettomaksajina, mutta ne, jotka erityisesti pitävät itseään nettomaksajina, heidän, heiltä vaaditaan kyllä nyt yhä enemmän solidaarisuutta, koska kasvu Espanjan kaltaisissa maissa on koko Euroopan kasvua. Jos haluamme lisää Eurooppaa, meidän on oltava solidaarisia. Korostan tätä nyt vielä. Tämä on viesti, jonka Espanjan siirtymäalueet välittävät teille kaikille. He tarvitsevat yhä enemmän, enemmän kuin koskaan aiemmin juuri kohesio, tukea kohesiorahastojen apua. Niin kuin komission jäsenkin tuossa totesi, tämä budjetti, monivuotinen rahoituskehys vuosille 2014-2020 lisäisi luottamusta ei paitsi Espanjassa, koko Euroopassa ja tietenkin myös Espanjassa. Ja jos on olemassa näkymä rahoituksesta pidemmälle aikavälille, se voi auttaa talouskasvua näiden eri välineiden kautta. Ja viime kädessä autetaan sitten Eurooppaa, kaikkia maita, niiden alueita ja ennen kaikkea ajetaan autetaan meitä, autetaan ihmisiä, autetaan ihmisiä kaikkialla Euroopassa. Eli tarvitaan lisää yhteisrahoitusta, lisää solidaarisuutta ja kohesiopolitiikkaa on vahvistettavaa paitsi Espanjassa, varmasti myös kaikkialla muualla. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. From the Europe. sitten Sean Kelly Euroopan parlamentista. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair, and thanks to... Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia myöskin puhujille ja alustajille tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Uskon, että ensinnäkin budjetti tietystikin on tärkeä kysymys tällä hetkellä ja monivuotinen rahoituskehys. Kuulin, mitä täällä sanottiin aiemmin mukaan luettuna komissaario Haanin suulla. Uskon, että meidän täytyy nyt olla tässä tiukkoina, emmekä pidä, eikä pidä salia sitä, että budjettia leikataan tänä vaikeina aikoina. Olen samaa mieltä Espanjan kollegan kanssa, joka totesi, että liikaa painetaan keskustelua nettomaksajista ja nettosaajista. Me olemme kaikki maksajia ja me olemme kaikki saajia myöskin. Mikäli maata liikaa miettivät sitä, ovatko ne nettomaksajia vai eivät, Näiden maiden pitäisi muistaa, mitä hyötyä ja lisää arvoa tulee Euroopasta. Ja pitäisi tarkastella laajempaakin kokonaisuutta, yhtenäismarkkinoita ja myöskin niitä alueita jäsenvaltioiden sisällä, jotka ovat voineet nauttia merkittävällä tavalla kohesiorahoituksesta vuosien mittaan ja niin poispäin. Irlantilainen kollegani hienolla tavalla huomautti siitä, kuinka Irlanti on voinut hyötyä Euroopasta kohesiopolitiikan avulla, kun maa liittyi 1973. Meidän keskiarvomme oli 58 prosenttia Euroopan kesku, keskiarvosta. Nyt olemme 184 prosentissa. Pankkien kanssa on ollut ongelmia ja rahan käytetty liikaa. Olemme joutuneet sitten säästökuurille ja pelastustoimien kohteeksi. Kohesiopolitiikan puolella Iranissa on ollut tiettyjä painopistealueita, jotka ovat äh, tänäkin päivänä vielä olemassa, ja tästä on meille hyvin paljon hyötyä, sitten kun jälleen kerran pääsemme hieman parempaan tilanteeseen. Herra Tuni mainitsi, että maassa on eri puolilla kylttejä, jos lukee, että tämä ja tuo tie on rakennettu Euroopan unionin kohesiorahoituksen avulla. Tällaista pitäisi tehdä enemmänkin, että kansalaiset näkyvästi tai kansalaiset näkisivät käytännössä, mitä hyötyä EUsta on ollut, koska kielteinen asenne Eurooppaa kohtaan on vallitseva. Meillä on velvollisuutenammekin puolustella kohesiopolitiikkaa ja sen rahoitusta. Tässä yhteydessä enkä muutenkaan halusi sanoa, että kohesiorahoitusta pitäisi leikata tai Tietysti voitaisiin sanoa, että maataloutta pitäisi leikata. Meillä on hyvää politiikkaa ja meillä on Eurooppa, joka perustuu solidarisuuteen, josta on hyötyä meille kaikille. Joten tämä 1,3 triljoonaa, josta komissio puhuu, pitää todellakin saada talousarvioon, niin että pystymme nousemaan pois laman suosta. Työpaikkoja täytyy luoda eri puolilla Eurooppaa ja kasvua saada aikaan. Samalla voimme pyrkiä 2020 tavoitteisiin ja seitsemän lippulaipa hankkeeseen pitäisi voida satsata. Puheenjohtaja sanoi, että Lissabonin strategian osalta epäonnistettiin, koska eivät olivat liian pitkät levällään, mutta toivottavasti nyt uuteen strategian tavoitteisiin päästään. Nyt sitten Kyproksen tasavarran parlamentin edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin ennen kuin menee pääsisältööni sanoa seuraavaa. On erittäin hienoa, että aluekehitysvaliokunnan edustajia pääsi vierailemaan Kyproksella Kyproksen puheenjohtajuuskauden myötä. Meillä oli hyvin mielenkiintoista keskustelua tuossa yhteydessä. Meillä oli Eurooppa-asioiden valiokunnasta, ulkoasioiden valiokunnasta, talousasiain ja sisäasiain valiokunnista henkilöitä paikalla ja meillä oli erittäin mielenkiintoista keskustelua sosiaalisesta kohesiosta. Minun täytyy korostaa sitä, että nämä vierailut ja nämä mielipiteen vaihdot ovat erittäin tärkeitä meidän maissamme ja hyvin tärkeitä kansallisille parlamenteille. Näin tunnemme toisemme paremmin. Vaikka Kyproksen lähettiläs, Kyproksen EU-lähettelijäs puhui jo kauan tietyistä asioista minäkin haluaisin omalta osaltani korostaa omia näkökulmiamme liittyen koko tilanteeseen. Uusi puitteisto, jonka komissio hyväksyi vuonna 11 vuosille 2014-2020 tulee olemaan hyvin tehokas väline hallituksille ja maille se sisältää yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka säästävät kallista aikaa, kun otamme huomioon, kuinka kiireellisiä asioita meillä on ratkaistavimme ja kuinka kunnianhimoisia me olemme näiden tavoitteiden suhteen. Uskon, että tällä tavoin me pystymme osallistumaan siihen, että tilanne paranee työllisyyden, koulutuksen ja rakenteellisten töiden suhteen, mutta myöskin voimme parantaa alueiden välistä yhteistyötä. Tämä kohesiopolitiikka vuoteen 2020 ei hyödytä vain Kyprosta. Kypros on osa kaikkein varakkaimpia alueita, kun tarkastellaan väestökohtaista tuloa. Se on 20 prosenttia korkeampi kuin keskiarvo Euroopan unionissa. Tämän jakauman mukaisesti Kypros saa budjetista rajattuja määrärahoja yhden kolmasosan suurin piirtein menneisyyteen verrattuna, kun tarve oli kipeämpi. Tämän lisäksi yhteisrahoitus aste näillä alueilla laskee 20, 85 prosentista 50 prosenttiin. Se, että keskitämme toiminnan tietyille alueille, jotka ovat temaattisia prioriteetteja erityisesti kaikkein kehittyneimmällä alueella, ei kuitenkaan ota huomioon tiettyjä erityisiä tarpeita, kehityksen alalla, joita on sellaisilla eurooppalaisilla alueilla, joiden tilanne on maantieteellisesti erityinen. Tämä aiheuttaa tiettyä, tiettyjä vaikeuksia. Esimerkiksi se, että kyseessä on saarialue. Saarialueitahan voidaan sopimusten mukaan pitää tällaisena kaikkein heikompina alueina, jos tietyt ehdot täyttyvät. Haluaisin tässä myöskin puhua turvaverkoista. Kypros ei ole turvannut riittäviä määrärahoja sille, että se voisi täyttää kaikki kehitystavoitteensa, vaikka Meillä on erityisiä viittauksia ollut neuvotteluissa saarialueisiin. Emme ole määritelleet sitä, kuinka ja minkä, millä välineillä me otamme huomioon nämä erityistapaukset. Kohesiopolitiikan toimeenpano vuosina 2007-2013 osoittaa, että olisi hyödyksi saada aikaan aktiivisempaa osallistumista, alueiden aktiivisempaa osallistumista aivan työn alkuvaiheissa, jotta Euroopan unioni saisi aikarajojen puitteissa ja luotettavasti tietoa tarpeista, joita eri alueilla on. Kohesiopolitiikan ajattelutavan mukaisesti pyrimme taistelemaan epätasa-arvoisuutta vastaan kehi, eri kehitystason eroja vasta alueiden välillä. Tämän vuoksi meidän täytyy ottaa etukäteen huomioon eri toimijat alueella, jotta voisimme varmistaa sen, että tulos on mahdollisimman tehokas. Tämä yhteisön politiikka on Kyprokselle prioriteettiaiheita sen ollessa neuvoston puheenjohtajamaana. Me pyrimme täydentämään niitä toimia, joita on tehty kohesiopolitiikan suhteen vuosille 2014-2020. Ja Kyproksen parlamentti tukee kaikkia ponnisteluja, jotka pyrkivät luomaan keskitettyä politiikkaa ihmisen inhimillisen hyvinvoinnin eteen, jotta voisimme parantaa arkea eurooppalaisten kansalaisten keskuudessa. Tämän vuoksi me pyrimme seuraamaan ja saattamaan päätökseen nykyiset neuvottelut. Haluaisin myöskin korostaa, että Kypros on valmistellut ja lähettänyt neuvotteluista muokatun aikataulun, joka on ottanut tiettyjä muutoksia huomioon ja joka kasvattaa turvaverkkoa verrattuna määrärahoihin, ja tuki, joita eri alueet saavat. Viktor ah. Much indeed, and, uh, I... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. On erittäin hienoa, että meillä on tämä keskustelu kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Aika on aivan oikea kohesiopolitiikan kannalta ja Euroopan kannalta. Muutamia viikkoja sitten Euroopan komission puheenjohtaja Barroso puhui parlamentin edessä siitä, kuinka tarpeen olisi siirtyä kohti federalistista mallia. Minä tuen täysin ajatusta siitä, että meillä olisi federalistinen järjestelmä Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että myöskin jäsenmaat ja kansalliset parlamentit siirtyisivät asteittain uudenlaiseen malliin, jossa kansallista itsemääräämisoikeutta siirrettäisiin Brysseliin, mutta minun vaatimaton mielipiteeni on se, että federalistinen malli voi olla kestävä vain, jos siihen liittyy solidaarisuus. Kohesiopolitiikka on juuri tätä. Se käsittelee sisäisiä epätasa-arvoisia tilanteita sekä jäsenmaissa että Euroopan unionin sisällä, ja se on käytännön solidaarisuutta eikä vain sanoja. Minä tuen vahvasti federalistista mallia Euroopan unionissa, ja olen vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikan budjetin leikkaukset voivat vaarantaa kaikki mahdollisuudet siirtyä kohti jotakin, mitä me tarvitsemme. Meidän täytyy tunnustaa tämä. Nykyiset välineet eivät ole riittäviä. Eurooppa ei pääse niiden kanssa eteenpäin. Mutta hyvät ystävät, älkää unohtako 2014 meillä on Euroopan parlamentin jäsenten vaali. Tämä koskettaa meitä kaikkia, poliittisia ryhmiä Euroopassa, kansallisia parlamentteja, Euroopan parlamenttia. Kuinka me voisimme myydä Euroopan vuonna 2014? Kuinka me voisimme myydä federalistista mallia, sillä poliittiset ryhmät vuonna 2014han haluavat esittää oman kandidaattiinsa Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kuinka me voisimme saada tämän mallin myytyä kansalaisille niin, että he omaksuisivat sen ja olisivat valmiita tekemään töitä unionin eteen. Samaan aikaan kun eräät jäsenmaat sanovat, että Euroopan unioni pitäisi rajata vain siihen, että meillä olisi euroalueen budjetti. Tämä riskeeraa koko Euroopan unionin ajatuksen. Tämä ei ole työtä paremman Euroopan eteen, sellaisen Euroopan, jota me kaikki tarvitsemme. Minun yhteenvetoni yleisestä poliittisesta ulottuvuudesta kyynisesti sanottuna ainut mahdollisuus meille 27 jäsenmaalle ja muille, jotka ehkä liittyvät tulevaisuudessa Kroatiaan, hän varmasti liittyy ainut mahdollisuus on se, että olemme yhdessä. Me voimme vain yhdessä olla globaali vaikuttaja. Jos me palaamme kansalliseen järjestelmään, kansallisiin jäsenmaihin, edes Saksa ei ole tarpeeksi suuri verrattuna Kiinaan. Puhumattakaan Romaniasta tai Luxemburgista tai Maltasta tai niin edespäin. Joko me rakennamme Euroopan unionia, joka voi tuottaa tulosta – tarpeellisin sopimuksien ja vivuin, tai sitten me voimme asettaa Euroopan unionin kyseenalaiseksi työllämme. Meidän täytyy valita näiden asioiden välillä, ja olen varma, että me parlamentaarikot teemme työtä Euroopan unionin eteen solidaarisuuden nimissä. Tämä on ainut väline, jolla me voimme rakentaa lisää Eurooppaa. Sitten toinen puoli asiasta. Tämä liittyy kotiperäisiin ongelmiin. Nyt puhun Romaniasta. Ja käytän Romaniaa. Toate dokument. Hallinnollisesta kapasiteetista. Kaikki ne asiakirjat, joita Euroopan parlamentti valmistelee yleisasetuksesta lähtien erityisiin asetuksiin, rahastoihin liittyviin asetuksiin ja muihin asiakirjoihin Kaikissa näissä teksteissä on yksi lause. Meidän täytyy kasvattaa toimielinten kapasiteettia, jos me haluamme, että uusi kohesiopolitiikka tuottaa konkreettisia tuloksia alueille ja jäsenmaille. Hyvät kansallisten parlamenttien kollegat, Euroopan parlamentti tulee täyttämään velvollisuutensa tässä asiassa. Me Saamme tukea Euroopan komissiolta ja pyrimme tuomaan lisää yksinkertaistamista, mutta olkaa hyvät, analysoikaa näitä asiakirjoja. Nämä ovat uusia välineitä, uusia käsitteitä ja kaikkien näiden asioiden tulisi olla toiminnallisia. Ensimmäinen päivä tammikuuta 2014 meillä on viisi rahastoa, jolla on samat säännöt, jotta me voisimme turvata näiden sääntöjen toimeenpanon ja yhteneväisyyden näiden kaikkien sääntöjen tulee olla toiminnassa. Alue, kehitysvaliokunta ja Euroopan parlamentti pyrkii tässä tietenkin painostamaan. Tiedän, että on sellaisia maita, jotka ovat erittäin hienoa työtä tehneet. Puola on minun lempi esimerkkini. Olen erittäin ylpeä sellaisesta, että entinen kommunistimaa on nyt meille esimerkkinä kaikille muille maille, mutta me tarvitsemme kansallisia parlamentteja, niiden täytyy arvioida tilanne, tehdä lista siitä, mitä puuttuu, mikä on mennyt vikaan hallinnollisen kapasiteetin suhteen jäsenmaissa. Ja se, mitä meidän täytyy nopeasti oikeudellisesta syystä korjata ja toimielimellisistä syistä korjata – on korjattu niin, että ensimmäinen päivä tammikuuta vuonna 2014 voidaan sanoa, että tässäpä uusi kohesiopolitiikka. Tämä politiikka voi nopeasti tuottaa tuloksia. Ei ole mitään helppoa tapaa myydä, anteeksi, että käytän tällaista termiä, myydä Eurooppaa. Ei ole sen helpompaa tapaa kuin kohesiopolitiikka alueillamme, kaduillamme ja kylissämme. Tämä on velvollisuus, mutta samaan aikaan se on kansallisten parlamenttien itsemääräämisoikeuteen liittyvä oikeus, että tämä valtava kasvukapasiteetti liittyen hallintoon täytetään niin, että me voimme sen toimeenpanna uutta kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia. Herra Konstantinun täytyy kohta poistua, joten hän hänelle nyt parin minuutin ajaksi puheen, vuoron, että hän voi puhua puheenjohtajan nimessä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä tämän kokouksen järjestämisestä. Oli hienoa kuulla kansallistenkin parlamenttien edustajien näkemyksiä, myös Euroopan parlamentin jäsenten näkemyksiä. Muutama kommentti vain. Ensinnäkin kansallisten parlamenttien mukana olosta kussakin jäsenvaltiossa. Kustakin jäsenvaltiosta on erittäin tärkeää, kun lainsäädäntökehystä laaditaan tarkoituksena oli puuttua mahdollisuuteen tehdä tämä toissijaisuustarkastus asioille. Kansallisten parlamenttien rooli on erittäin tärkeä tälläkin tärkeällä politiikan saralla. Kohesiopolitiikka perustamissopimuksen mukaisesti on erittäin tärkeä politiikka. Sillä täytyy olla tärkeitä kohesiotavoitteita alueilla ja jäsenvaltioissa. Nyt uskoakseni olemme tulleet vaiheeseen, jossa uusia kohesiopolitiikan elementtejä on syntymässä niin, että tämä politiikka voi muodostua Euroopan unionin tärkeimmäksi kehitysvälineeksi. Vielä tuohon ei ole päästy, mutta minun pyrkimykseni ja tavoitteeni on todellakin käyttää kohesiopolitiikkaa Euroopan unionin tärkeimpänä kehitysvälineenä. Tänään monissakin puheenvuorossa mainittiin raha ja määrärahata. Raha on tietystikin tärkeä, ei siinä mitään, Puheenjohtajamaan edustajana en voi paljonkaan kommentoida niitä keskusteluita, joita on käyty monivuotisista rahoituskehyksistä, mutta voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajamaa tulee varmistamaan sen, että yhteisömenetelmää noudatetaan kaikissa keskusteluissa. Puheenjohtajamaa on selkeästi jo todennut, mitä kriteereitä tullaan noudattamaan, kun määritellään, kuinka paljon millekin politiikan osa-alalle annetaan rahaa. On sanottu, että kohesiopolitiikka on erittäin tärkeää ja että taustalla on perustamissopimus, jota täytyy tässä valossa kunnioittaa. Kohesiopolitiikka osoitti merkityksensä jo edellisellä ohjelmakaudella. Rahasta en voi paljonkaan sanoa, koska keskustelut ovat vielä meneillään. Voin kiinteä sanoa enemmänkin politiikan sisällöstä. Toimielimillä on yhteisymmärrys, joitakin erimielisyyksiäkin kyllä, mutta yhteisymmärrys uudesta lähestymistavasta, joka koskee koesiopolitiikkaa ja sen uusia elementtejä. Olen varma, että kaikista elementeistä olemme, joistakin elementeistä olemme kaikki samaa mieltä. Tarkoituksena on yhdistää kaikki rahat sellaisella tavalla, että syntyy synergiaa. Ja nähdäkseni politiikan tärkeä tavoite on se, että ei voida toimia riittävän tehokkaasti. Komissionkin puheenvuoron valossa meidän pitäisi keskittyä 2020 tavoitteeseen. Meidän pitäisi pystyä myöskin vastaamaan niihin haasteisiin, joita eri jäsenvaltioissa eri alueilla on ja ottaen huomioon alueiden erityispiirteet. Siksi neuvosto uskoo, että joustavuutta tarvitaan. Tämä tuli esiin Samanaikaisesti katson, että joustavuus saattaa auttaa meitä myöskin kokonaisvaltaisen lähestymistavan. voitaisiin kutsua monivuotiset rahoitusnäkymät ja niistä käytävät keskustelut. Totesin, että työ tekee kaikkensa, jotta sopimus saataisiin viettua loppuun. valtiolle Puheenjohtajavaltiolle tämä asia on erittäin tärkeä ja myöhäinen sopimus vuoden 2012 jälkeen olisi katastrofi. Se olisi katastrofi, koska jos sopimusta ei saada aikaan, te tiedätte, kaikki tietävät, että tulee kestämään aikaa valmistella asiat, asetukset on hyväksyttävä monivuotisen rahoituskehyssopimuksen jälkeen ja tiedämme, edelliseltä kaudelta, että valmistelut vievät jopa vuoden tai kaksi. Eli tässä ei ole kyse samanlaista tilanteesta kuin aiemmin äh, tai kuin vuosittaiset äh, maksut. Äh, Euroopan parlamentti ja kaikki jäsenvaltiot ymmärtäkööt sen, että juuri tämä ajankohta on hyvin tärkeää. Puheenjohtajavaltio tekee kaiken, kaiken, mitä sen vallassa on. Toinen asia, miksi me haluamme odottaa monivuotista rahoituskehystä. Puheenjohtajavaltio on asettanut poliittisen tavoitteensa sen, että toimielinten välinen kolmikantaneuvottelu saadaan sovittua asiasta, joka on jäsenvaltioille ja kansalle, kansalaisille erittäin tärkeä, nimittäin ohjelmointi. Kaikki jäsenvaltiot, kaikki alueet ja kaikki toimijat tietävät, mitkä pelin säännöt ovat ja missä puitteissa toimitaan. Tämä tieto on hyvin tärkeä ja toivon, että kaksi muuta toimielintä ja olen varma siitä, että kaksi muuta toimielintä jo tekevät tätä työtä niin, että ennen vuoden loppua saamme hoidettua tämän koko paketin, ainakin niin, että yhteisymmärrys saadaan tästä tärkeästä ulottuvuudesta näihin ohjelmiin liittyen niin, että jäsenvaltiot voivat sitten valmistautua mahdollisimman pian asioihin siinäkin tapauksessa, että monivuotisesta rahoituskehyksestä ei saada sovittua oikea-aikaisesti. Kiitoksia tästä kutsusta ja me jatkamme työntekoa. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että Saksan liittopäivien edustaja Steffen Mayer puhuisi. Herzlichen Dank, sehr verehrte Frau Vorsitzende, meine lieben Kollegen. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää kutsusta tähän parlamenttien väliseen tilaisuuteen, joka on mielestäni hyvin tervetullut. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kuulemme, että neuvottelut kolmikantaneuvotteluissa edistyvät hyvin, mitä tulee rakenne- ja aluepolitiikan tulevaisuuteen. Erityisen suurella tyytyväisyydellä toteamme sen, ja puhun nyt Saksan liittopäivien aluevaliokunnan nimissä, että tuleva rakenne- ja kohesiopolitiikka nivotaan tiukasti Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Erityisesti seuraavalla ohjelmakaudella on keskityttävä tähän kun nyt ajat Euroopassa ovat vaikeat, että kilpailukykyä, innovaatioita saadaan lisättyä, työllisyyttä saadaan lisättyä ja työttömyyttä vähennettyä, että nämä ovat päätavoitteita myös tulevassa rakenne- ja aluepolitiikassa. Erityisen tyytyväinen voin olla siihen, että tulevaisuudessa tuki suunnataan erityisesti makrotalouden ehdollisuuden kautta nyt tietyissä jäsenvaltioissa näin ei ole ollut ja on erittäin hyvä, että tulevaisuudessa erityisesti tuet ovat riippuvaisia budjettikurista ja talouspolitiikan suuntaviivoista. Tulisi myös pohtia tätä innovaatiomääritelmää. Tulisiko tätä käsitettä määritellä hieman entistä laajemmin? Kyllä perusperiaate on aivan oikea. Se, että keskitytään ennen kaikkea kilpailukyvyn ja innovaatioiden parantamiseen ja lisäämiseen, mutta erityisesti kun puhutaan innovaatiokäsitteestä, niin ehkäpä sille pitäisi jättää, siihen pitäisi jättää enemmän pelivaraa. Ja kun ajatellaan ihan yritysten innovaatioita, tuotantoinnovaatioita, vaikkapa tiettyjen tuotanto menetelmien uudistamista, niin tämäkin tulisi ottaa mukaan innovaatioihin. On tärkeää varmistaa se, että kaikki alueet myös tulevaisuudessa kohesio- ja rakennepolitiikan alalla ovat mukana. Muistuttaisin myös siitä, että heikommat alueet eivät vahvistu siitä, että vahvemmat alueet heikkenevät, joten me vetoamme kovasti sen puolesta, että taloudellisesti vahvemmat alueet, nekin ovat mukana tulevaisuuden tukiverkostossa. Erittäin hyvänä pidämme sitä, että alueellisen yhteistyön rahoitusta on tarkoitus lisätä tätä kautta Euroopan kansalaisille voidaan tehdä hyvin selväksi se, mihin Eurooppa pyrkii, eli myös rajat ylittävän kahdenvälisen yhteistyön vahvistamiseen. On hyvä, että tätä rahoitusta halutaan lisätä alueellisen yhteistyön puitteissa. Hiukan pohdin sitä, ja olen varsin kriittinen sen suhteen ja vaadin kriittistä tarkastelua sen suhteen, onko järkevää 2014-2020 ohjelmakaudella esittää vaatimuksena se, että kaikki neljä kriteeriä täytyy täyttää, koska tämänhetkisellä ohjelmakaudellahan riitti se, että molemmat yhteistyövaltiot täyttivät kaksi kriteeriä. Mutta se, että tämä vaatimustaso kaksinkertaistettaisiin ja asetettaisiin rima niin korkealle, että kaikki neljä kriteeriä on täytettävä, saattaisi johtaa siihen, että monet jäsenvaltiot kohtaisivat ongelmia tämän tuen hakemisen suhteen. Erittäin hyvänä pidän myös sitä, että nämä siirtymäalueet otetaan turvaverkkoon mukaan niin, että vähintään kaksi kolmannesta tukivaroista nyt päättyvällä ohjelmakaudella eh, säilytetään tai tämä taso säilytetään katson, että entistä enemmän tulisi keskittyä siihen, että nyt jo käytettävissä ole, tai nyt jo olemassa olevat eh, siirtymäalueet eh, muistetaan sitten tulevaisuuden turvaverkossa en hyväksy sitä, että määrärahat sidotaan liian tiukasti, mitä tulee tähän vähimmäiskiintiön 5 prosenttia ja kaupunkialueiden kehitykseen, mitä jakoidaan tulee. Kohesiopolitiikka, rakennepolitiikka ovat todistetusti erityisen tärkeitä maaseutualueiden vahvistamiseksi ja se, että nyt vähintään 5 prosenttia varoista tulisi käyttää suurkaupunkien vahvistamiseen, ei mielestäni osu maaliin. Tätä en tue. Lisäksi suhtaudun varsin kriittisesti ja katson, että tulisi katsoa kriittisesti tätä hallinnon yksinkertaistamista, byrokratian purkamista, tapahtuuko se, toteutuuko se ehdotusten pohjalta sellaisina kuin ne nyt on tehty. Täytyy hyvin mm, tarkasti katsoa sitä, että rakennetuki, rahat käytetään tehokkaasti, EAK-rahat käytetään tehokkaasti, mutta ei nyt tulisi heittää lasta pesuveden mukana pois kyydistä ja siksi vetoaisinkin, että hyväksi havaitut rakenteet ja valvonta toimet säilytettäisiin, eikä nyt liikaa luotaisi taas uusia rakenteita, jotka aiheuttavat kustannuksia ja lisäbyrokratiaa. Lopuksi viittaisin aika tärkeään kysymykseen, joka on Saksan liittopäivien, tämä on heidän, meidän yhteinen kantamme yli puolue-rajojen, että tässä nyt oltaisiin luomassa tällaisia, py, luomassa tällaisia pysyviä siirtymäalueita. Tätä me emme ymmärrä ollenkaan 2014-2020 rahoituskehyksessään tähän viitataan. Meille kaikille on oltava selvää sen, että tulevaisuudessa rahaa on pikemminkin vähemmän jaossa kuin enemmän. Ja tätä taustaa vasten on äärimmäisen kriittistä katsoa, että onko nyt tätä taustaa vasten todella järkevää luoda uusia ylimenokauden alueita, siirtymäalueita, joiden BKT on 75-90 prosenttia eurooppalaisesta keskiarvosta. Kohesio- ja rakennepolitiikan ydin äh, tunnusmerkin on oltava se, että kannustetaan alueita nousemaan parempaan luokkaan, parempaan tilanteeseen. Saksassa meillä on tästä erittäin hyviä kokemuksia ja tätä taustaa vasten meillä Saksassa on kyllä hyvin, hyvin hyviä kokemuksia ja siksi emme oikein ymmärrä tätä ehdotusta. Kiitos. Vielen Dank. I would like to ask... Uh, Kiitoksia paljon. Herra Angurakis. Kiitos, κυρία Proevre. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω... puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet. Heidän kanssaan käytävä keskustelu on äärimmäisen tärkeää. Totesin, että on hieman ikävää, että komission jäsen häipyi paikalta. Koska olisi ollut hienoa, mikäli hän olisi ollut vielä täällä, koska hänellä olisi ollut täällä paljon mielenkiintoista kuultavaa. No, oli miten oli. Joka tapauksessa kertoisin vielä paikalla olijoille, että vuonna 2007 Kreikassakin oli merkittävää kasvua. Kasvu oli 4,5 prosentin luokkaa, ja tänä päivänä tilanne on nyt sellainen, että viimeisten kolmen vuoden aikana PKTL on kutistunut 23 prosenttia. Suuri kapitalistien aiheuttama kriisi on nyt johtanut siihen, että että eriarvoisuus on kasvanut eri Kreikan alueiden välillä. Viides kohesiokertomus tämän osoittaa. Onko tämä sitten pätevää kohesiopolitiikkaa? Kohesiopolitiikka ei ole auttanut alueita kuromaan kuilua umpeen, päinvastoin eriarvoisuus vain lisääntyy. Ja täytyy todellakin tarkastella, mihinkä rahaa käytetään aluekehitysrahastoista ja rakennerahastoista esimerkiksi. Uskon, että Euroopan unionissa hallitusten pitäisi antaa uusia määrärahoja käyttöön ja käyttää uusia keinoja Eurooppa 2020 strategian toteuttamisen yrittelijäisyyttä ja kilpailukykyä. Niillä pyritään pönkittämään Euroopan unionin talous tai pikemminkin Euroopan unionin tavoitteet ovat aina samata. Rahaa, rahaa, rahaa. Meidän pitäisi, tai nyt varten jatkuvasti sitä, että työvoima pitäisi olla halvempaa ja sosiaaliturvaa pitää purkaa, koska muuten kapitalismi ei pääse jylläämään. Ja kapitalistit tämän tämänpäiväisenkin kriisin ovat aiheuttaneet, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Rahaa pitäisi käyttää, Tämä rahaa käytetään tällä hetkellä sellaisiin hankkeisiin, jotka vain pönkittävät kapitalismia ja kapitalismien voiton himoa. Energiaa, teknologiaa ja teitä kyllä rakennetaan. Ja kyys, 10 miljardia, miljardia verkkojen Eurooppa-hankkeeseen. Kukaan ei pistä vastaan. Regivaliokunnassa olemme keskustelleet asiasta usean otteeseen. Erittäin kuvaavaa on se, että määrärahoja on leikattu kohesiorahaston puolelta. Esimerkiksi Kreikan kohdalla meidän ministerimme eilen sanoi, että jopa 40 prosenttia saatetaan rahasta menettää. En saanut mitään vastausta esittämään kysymykseen, joka tätä koski. Ei pidä laisinkaan paikkaansa, että kohesiorahaston kautta edistetään kasvua. Ei suinkaan. Pikemminkin ne ihmiset, jotka toteuttavat näitä hankkeita, käyttävät rahat omaksi hyödykseen ilman, että Euroopan unionin takaa alueiden tilanne tästä millään tavalla paranisi liikenteeseen, liikenneyhteyksiin, satsataan rahaa ja aina rakennetaan moottoriteitä. Moottoriteitä, joilla sitten kerätään vielä tietullimaksuja, mutta joita kukaan ei sitten jatkossa voi hyödyntää. Tavalliset ihmiset eivät voi niistä hyödyntää. Tavalliset ihmiset, jotka maksavat viulut, eivät näistä hyödy. Sitten uusiutuvat energialähteet, niihinkin satsataan. Viimeisten vuosien aikana Jotkut maksut ovat kahdeksan kertaistuneet suorastaan. Kun rakennetaan voimaloita tai satsata energian tuotantoon, ei tämä millään tavalla edistä kasvua tai työllisyyttä. Saatika sitten olisi kyse kestävistä työpaikoista ja infrastruktuurista, jotka joskus voisivat saadakaan kasvua. Juuri näistä syistä Kreikka on nyt siinä jamassa, missä se on. Ja jotkut muutkin maat ovat vaikeuksissa tai uhkaavat joutua vaikeuksiin. Saattaa olla, että nämä 40 prosenttia, jotka leikataan Kreikalta, menevät, menevät sitten Saksan hyödyksi. Ja yksi euro, joka investoidaan Portugaliin, sitten palaa takaisin nettomaksajalle moninkertaisena. Tästä juuri on ky- kyse. Ei tämä ole mitään kasvua. Kasvua tapahtuu vain suuryrityksissä. Suuryritykset keräävät voitot päältä. Ja samanaikaisesti kansantalous kärsii ja kasvaa vain vähän tai ei ollenkaan. Ja työttömyys on valtaisaa ja se vain pahenee, työttömyystilanne. Ja työntekijöiden oikeuksia jatkuvasti leikataan ja loukataan. Onko tämä sitten kohesiota? Kohesiopolitiikan puolella pitäisi todellakin keskittyä sellaisiin aiheisiin tai kohteisiin, jotka todellakin auttavat saamaan aikaan kasvua ja parantaa työntekijöiden asemaa. Koulutus koulut, infrastruktuurit, lastenhoito. Tällaiset satsaukset olisivat tarpeellisia, koska meillä on tänäkin päivänä valtava määrä lapsia, jotka eivät saa kunnollista koulutusta, ja vanhukset jäävät ilman hoitoa, tai hoito on surkea. Kiitoksia. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, meine Damen und Herren. Kiitos tästä puheenvuorosta, hyvät naiset ja herrat. Näitte, että... Mitä? Seuraavana puhujana puhujalistalla on herra Tataski Bulgariasta. Olkaa hyvä. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че имам възможността да присъствам на тази среща. Kiitoksia kollegat. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että voin olla täällä tässä kokouksessa ja jakaa meidän näkökulmamme näihin tärkeisiin asioihin. Kohesiopolitiikkahan tulee olemaan erittäin tärkeä väline, joka tulee takaamaan paremman fiskaalisen kurin ja myöskin takaamaan sen, että uudistuksia tapahtuu monilla avainalueilla. Tämä tulee vaikuttamaan siihen, että tavoit- saavutamme tavoitteemme, pienennämme eroja eri Euroopan unionin alueiden välillä ja eri jäsenmaiden välillä. Olen sitä mieltä, että jäsenmaista ei pitäisi keskustella nettomaksajina tai nettosaajina. Meidän pitäisi miettiä sitä, mikä meille kaikille on yhteistä. Euroopan rahastot ovat rakennerahastoja. Niitä pitäisi käyttää, että voisimme parantaa kilpailukykyämme kokonaisuudessaan ja nopeuttaa konvergenssia. Tämä tulee olemaan hyödyllistä sekä nettomaksajille että nettosaajille. Kohesio ja parempi varojen käyttö täydentävät toisiaan. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän keskustelumme tulisi keskittyä tuloksiin ja alueisiin. Meidän tulisi tehdä töitä kumppanuuksien eteen, sellaisten kumppanuuksien, jotka palvelisivat paikallisia intressejä. Minä olen sitä mieltä, että alueellinen investointi tässä puitteistossa on tärkeää askel eteenpäin. Toinen asia, joka mielestäni on tärkeä, on ajatus siitä, että meidän tulisi tehdä töitä paikallisen kehityksen eteen käyttämällä rakennerahastoja ja eri alueiden, eri alojen ohjelmia. Eri rahastoja käyttämällä me voimme ratkaista todellisia ongelmia, joita on olemassa ja samaan aikaan tukea kestävää kehitystä. Tämä aloite on meille melko tärkeä. Kuitenkin, jotta voisimme tavoittaa Eurooppa 2020-strategian päämäärät ja jotta voisimme tavoittaa ne päämäärät, joita kohesiopolitiikalla on vuosiksi 2014-2020, me Bulgariassa olemme sitä mieltä, että että rahastoja tulisi koordinoida paremmin yhteisen strategisen puitteiston kautta toisaalta ja toisaalta kumppanuussopimusten avulla. Voisin kommentoida tätä asetusta ja tiettyjä erityiskysymyksiä. Me olemme sitä mieltä, että yhteinen strategia, puitteisto – sen tulisi sisältää selkeitä tyhjentäviä sääntöjä. Sen tulisi tarjota joustavuutta jäsenmaille, sillä me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tarkastella eri alueiden tarpeita. Bulgaria ei ole sitä mieltä, että 20, 2,5 prosentin rajauskerroin BKTstä olisi sopiva kriteeri rajauksille. Meidän tulisi keskittyä kaikkein köyhimpiin alueisiin, muutoin me emme saa todellista lähentymistä aikaan kaikkein kehittyneimpien ja kaikkien vähiten kehittyneiden alueiden välillä. Meidän tulisi ajatella nykyistä ohjelmakautta ja erästä toista periaatetta meidän tulisi vertailla BKT ja ostovoiman eroja. Bulgaria kannattaa temaattisia päämääriä tulevana ohjelmakautena, mutta emme ole sitä mieltä, että pitäisi olla 5 prosentin varausta rahastoista ja yhteisestä puitteistosta. Me olemme sitä mieltä, että tämän varauksen ei tulisi olla pakollinen. Me haluaisimme säilyttää nykyisen ohjelmakauden periaatteet, muutoin me kyllä tukisimme teemaattista keskittymistä, sillä se tuo konkreettisempia tuloksia, mutta meillä ei tulisi olla liikaa sääntöjä, jotka rajoittavat jäsenmaiden joustavaa toimintaa, kun niiden tulisi jakaa varoja. Silloinhan on kaikkein tärkeintä tarkastella alueellisia eroja ja ex ante ehdollisuutta. Me tuemme ex ante ehdollisuutta. Tämä on tärkeää, kun halutaan saavuttaa prioriteettitavoitteet, mutta meidän pitäisi sitoutua ehdollisuuteen, meidän tulisi sitoutua prioriteetteihin ja meidän ei tulisi myöntää vastuuvapautta sellaisille kausille, jolloin määrärahojen maksaminen on lakkautettu. Mitä sitten tulee makrotaloudellisiin ehdollisuuksiin, meidän ei tulisi puuttua jäsenmaiden toimintaan, kun ne pyrkivät tervehdyttämään taloutta. Me olemme myöskin sitä mieltä, että arvonlisä veron tulisi myöskin olla tukikelpoinen tulevallakin ohjelmakaudella. Nykyiset tukikelpoisuuskriteerit, jotka liittyvät arvonlisäveroon, tulisi säilyttää. siirnyt muihin tasoihin. Me olemme sitä mieltä, että vähemmän kehittyneitä alueita tulisi tukea enemmän. Me emme tue yhteisrahoitusperiaatetta, joka perustuu 75 prosenttiin. Me tuemme ehdotusta ennakkomaksuista, jonka komissio, joka komissio suuntaa jäsenmaille, mutta me olemme sitä mieltä, että erät ehdotetut toimet ovat riittämättömiä, että niiden avulla ei voida taata aluetasolle likviditeettiä. Haluaisin kommentoida kollegoiden puheenvuoroja. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy kohdentaa rahoitusta jäsenmaissa ja yhteinen strateginen puitteisto ei vaikuta auttavan tässä toimessa. Meidän tulisi ehkä pohtia sitä, onko kansallisen tason elimillä riittävää joustavuutta ja kapasiteettia hallinnoida projekteja omaan kokemukseen perustaen. Voin sanoa, että byrokratiaa on liikaa. Välillä on ongelmia, joiden seurauksena absorptio ei ole riittävää. Tämän vuoksi temaattinen keskittäminen tulee todennäköisesti vähentämään joustavuutta jäsenmaissa. Tämä tulee tekemään vaikeammaksi jäsenmaille varojen suuntaamisen niihin kohteisiin, joissa niitä erityisesti tarvitaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much uh, for this contribution from Bulgaria. Kiitoksia tästä Bulgarian puheenvuorosta. On suorastaan hämmästyttävää, että Bulgarian edustaja vaatii makrotalousedullisuutta. Tämä oli merkille pantavaa. Seuraava puhuja on herra Kursugali Krysäkelos, korjaa puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että lausuin nimenne varmaan vieläkin väärin. Stopodlin. Ei, ήθελα Kiitos puheenjohtaja. Halusin todeta, että keskustelumme täällä koskee muutakin kuin rahaa. Kyse on ihan perustavanlaatuisesta kysymyksestä, minkälaista Eurooppaa haluamme. Haluamme sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tietenkin kestävyyttä ja eurooppalaisia arvoja. Tätähän me haluamme ja siksi kannatamme sitä, että näitä, tätä temaattista keskittymistä käyttämistä toteutetaan niin, että tiedämme, mihin julkiset rahat menevät. Toki tässä on mukin rahapelissä, mutta sosiaalista yhteenkuuluvuutta meidän on pyrittävä samaan aikaan. Tarvitsemme suurempaa talousarviota, mutta älkäämme unohtako myöskään sitä, että juuri tänään meidän täytyy huolehtia siitä, että että EUlla pitäisi olla omia varoja, ettei se olisi täysin riippuvainen jäsenvaltioiden jäsenmaksuista, jotta saataisiin aikaan todellista konvergenssia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja myös ekologista kestävyyttä. Siksi on niin, että muiden välineiden ja mekanismien on huolehdittava siitä, että nämä käytettävissä olevat rahat on paitsi helppo käyttää, että ne käytetään myös hyvin kansalaisten, yhteiskuntien ja kestävyyden nimissä. Meidän tehtävämme on vahvistaa hallitusten roolia, mutta tukea myös alueita ja paikallistasoa ja tietenkin myös yhteyksiä jäsenvaltioiden välillä. Ja me haluamme todella tällaisen kumppani äh, mallin kumppanuussopimukset tulee todella saada käyttöön ja luonnollisesti neuvottelut on myös käytävä kumppanuuden pohjalta. Tämä on hyvin tärkeää, koska me haluamme todellista alueellista kohesiota. On tärkeää, että yksittäiset alueet, ja itsekin toimin alue, aluetasolla Kreikassa, huolehtivat myös sosiaalisesta kohesiosta. Kyse on paitsi alueiden välisestä, myös alueiden ja jäsenvaltion eli alueiden sisäisestä kohesiosta. Usein jäsenvaltioilla ei ole tällaisia suunnitelmia edessä. On paremmin kehittyneitä alueita ja usein erot voivat jäsenvaltioiden sisällä olla varsin suuret ihan infrastruktuurien työttömyyden suhteen muun muassa. Haluaisin todeta, että mm, rahoitus on tarkasteltava, samoin suunnitelmat äh, ja Täytyy tietää, mikä on luvallista, mikä ei, mitä eri alueilla voidaan tehdä tavalla, joka perustuu alueiden luokitteluun, kehittyneet alueet, alueet, siirtymäalueet tai vähemmän kehittyneet alueet. Meidän on mm, otettava huomioon vuoden 2012 tilanne niin, että voimme todella ottaa huomioon tämän päivän tilanteen. Tiedot vuosilta 2008-2009 antavat ihan erilaisen kuvan ja käsityksen kuin tuoreimmat luvut ja tiedot. Meillä on tutkimustietoa siitä, että tietyt alueet ovat itse asiassa eh, nyt eh, jo siirtyneet luokasta toiseen tällä välin. Eli meillä täytyisi todella olla käytössä vuoden 2012 tuoreimmat luvut. Esimerkiksi omassa maassani BKT on hyvin voimakkaasti laskenut jopa 20-25 prosenttia, ja myös tämä indikaattori täytyisi ottaa huomioon. Se olisi hyvin tärkeä alueiden luokittelun pohjaksi. Itse asiassa ei PKT ole ainut toimiva indikaattori tai soveltuva indikaattori. Tässä kohesion suhteen tulisi ottaa huomioon myös muita indikaattoreita, että saa todellisen aidon kuvan tilanteesta. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank, Herr Chrysogelos. Kiitoksia, Herra Chrysogelos, tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi taas kansallisten parlamenttien edustaja Herra Habis Unkarista, olkaa hyvä. Where is he? A Magyar Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága nevében tisztelettel köszöntöm a parlamentközi találkozó valamennyi résztvevőjét. Kiitoksia no, Unkarin parlamentin edustaja. Ja haluaisin toivottaa teille kaikki tervetulleeksi. Täällä on tervehtiä teitä kaikkia. Kokouksen yhteydessä on kuultu puheenvuoroja joka koskevat kohesiopolitiikkaa ja kumppanuussuhdetta. Minäkin haluaisin ilmaista kantani tähän kysymykseen. Omalta osaltani haluaisin nyt keskittyä kuitenkin vain yhteen aiheeseen, nimittäin yksinkertaistamiseen ja yksinkertaisempiin laskentamenetelmiin. Komissio on katsonut, että kansallisella tasolla pitäisi alueellisesti tehdä laskelmia ja että alueellinen ulottuvuus jossakin, uhte, jossakin tapauksessa voidaan joustavalla tavalla ottaa huomioon ja 10 prosenttia voidaan käyttää tukena ohjelman ulkoisiin toimiin ja että viisi vuotta on asetettu aika kehykseksi, että jäsenvaltio voi käyttää tietyn verran joustavuutta. Mitä tulee sitten säännösten uusiin säännöksiin, jotka koskevat tuen laskemismenettelyä ja alueellista joustavuutta. Minun mielestä joustavuutta voitaisiin vielä lisätä entisestään, mitä tämänpäiväiseen tilanteeseen tulee ja teknisiin seikkoihin tekniseen toimintaympäristöön, me katsomme, että kolme vuotiset säännökset tai kolmen vuoden aikajana jäsenvaltioiden tasolla pitäisi säilyttää Puolassa ja Bulgariassa. Puolan ja Bulgarian puheenvuorossa mainittiin myöskin arvonlisävero ja kuinka se otetaan laskelmiin mukaan. Nähdäkseni kriisin valitessa pitäisi arvonlisävero ottaa, jättää huomiota seuraavalla ohjelmakaudella. Olisin, kuulla, olisin halunnut kuulla komissaari Haanin näkemyksen. Tulen Unkarin pohjoisosasta, jossa PKTL-tilanne on sellainen, että kuulumme sellaisten alueiden ryhmään, jossa syntyy kyllä seuraamuksia, mikäli nyt äh, tuen saanti vaikeutuu alueiden ja paikallistason kehitysmahdollisuudet vaikeutuvat tästä huomattavasti. Kiitoksia Unkarin edustajalle. Parlamentin edustajana on Johan Zela seuraavaksi vuorossa. Hän on Saksan edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin toteaisin, että minäkin olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tilaisuus järjestää tämä tapaaminen kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Yhteistyö tässä vaiheessa on erittäin tärkeää ja meidän tulisi sitä entisestään vahvistaa tavata useamminkin kuin kerran vuodessa Open Days tapahtuman puitteissa. Nytkin ollaan aika tärkeässä vaiheessa ja eri töiden suhteen. Olen kiitollinen kansallisten parlamenttien edustajille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron siitä ja todenneet, että on myös vuoden 2014 jär, jälkeen hyvin tärkeää huolehtia kilpailukyvystä alueilla juuri rakennepolitiikan ja rakennerahastojen kautta ja huolehtia myös työllisyydestä. Keskustelumme aluksi täällä Euroopan parlamentissa, tämä ei ollut itse asiassa ollenkaan selvää, siis se, että myös vuoden 2014 jälkeen tulisi rakenne- ja kohesiopolitiikka jatkaa. Näin ollen läpimurto on saavutettu. Samanaikaisesti pyytäisin kollegoita kansallisista parlamenteista – tarkastelemaan omaa vaikutusvaltaansa ja käyttämään omaa vaikutusvaltaansa omien hallituksiensa suhteen niin, että hallituksilta kansallisella tasolla vaadittaisiin äh, hiukan liikehdintää nyt äh, neuvoston puitteissa. Neuvostonkin edustajilta olemme kuulleet, että tällä hetkellä, kun äh, komissio on tehnyt päätöksensä ajat sitten ja parlamentti tehnyt omansa, niin neuvoston kanta ei vielä ole selvillä ja liittyen näihin kysymyksiin, joista kohesio- ja rakennepolitiikan äh, osalta nyt keskustellaan vuoden 2014 jälkeen siis. Toisaalta me olemme kuulleet korkea arvoisilta hallitusten edustajilta, että kasvu- ja vakaussopimuksen äh, sitä on käytettävä velkakriisin päihittämiseksi, mutta että on myös luotava kannustimia kasvulle ja työllisyydelle ja kilpailukyvylle ja kun sitten on kysytty, että no mistä näitä kannustimia sitten oikein saadaan ja missä niitä käytetään, niin kaikki ovat viitanneet rakennerahastoihin. Ja jos rakennerahastot nyt ovat näin tärkeitä, niin kyllä tässä lähitulevaisuudessa tulisi sitten saada jotain tulosta aikaan. Saksalaisen kollegan puheenvuoron liittyen hän oli aivan ilmiselvästi pajerilainen. Hän vaati, että yhtäältä EU 2020-strategian tavoitteita tulisi ottaa tulevan tukipolitiikan selkärangaksi. Jos näin on, niin rakenne tukien keskiössä on jatkossakin maaseudun oltava, sillä näin ei kuitenkaan voi olla, koska 70 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista asuu kaupungeissa ja kestävä kehitys, innovaatiot, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja niin edelleen ovat äärimmäisen tärkeitä ja kaupunkialueet tarvitsevat tässä tukea ja tätä varten tarvitaan kaupunkialueiden mukaanottoa rakennepolitiikkaan, kohesiopolitiikkaan. Maatalous maaseutualueet, tulkikorjaahan saa jo huomattavasti tukea, koska budjetista 40 prosenttia menee jo valmiiksi maaseudulle ja maatalouteen. Tätä ei tulisi unohtaa. nyt yksi ja kaksi, siis. Olen hyvin tyytyväinen kuullessani viittauksia siihen, että tulee vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä. Euroopan parlamentti on juuri nyt vaatii neuvotteluissa sitä, että rajat ylittämään yhteistyöhön määrättävät, varattavat määrärahat vaativat korotusta. Olemme vaatineet 7 prosentin korotusta ja menettelytapojen yksinkertaistamista, sillä juuri raja-alueilla Eurooppa kasvaa yhteen ja kaiken näköiset alueelliset yhteistyöhankkeet ansaitsevat tuen. Itse olen Euroopan alueellisen yhteistyön esittelijä täällä Euroopan parlamentissa ja kovasti mainostaisin äh, näitä laajennettuja mahdollisuuksia, joita uusi asetus äh, tuo mukanaan alueellisen yhteistyön suhteen, paitsi yhteistyö Euroopan sisällä, myös äh, yhteistyön laajentaminen kolmansiin maihin, jotka ovat Euroopan unionin välittömiä naapureita. Ja sitten uudet välineet, kuten naapuruusväline tai liittymistä valmistelevat välineet, näitä tulisi käyttää myös silloin, kun järkevää olisi. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia paljon kollega Zellerille. Komission puolesta haluaisin antaa puheenvuoron herra Martinille. Hän on täällä tehnyt valtavan määrän muistiinpanoja ja voin hyvinkin kuvitella, että hän voi konkreettisesti vielä kommentoida lukuisia esiin tulleita aiheita. Olkaa hyvä. Much, Chair. It has been uh, an extremely rich and... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ollut erittäin rikas ja mielenkiintoinen keskustelu tänä aamuna. <clears throat> Erityisesti, koska meillä on lisää ulottuvuus, voimme suoraan kuunnella kansallisten parlamenttien edustajia, kun he ilmaisevat monia huoliaan luonnollisesti meidän muistiinpanomme. Tästä lähtevät komission jäsen Haanille. Hän ei valitettavasti voinut olla koko keskustelun aikana paikalla. Kuulin vahvaa tukea politiikalle ja rahoituksen tasolle, johon komission jäsen Haan viittasi, on tärkeää säilyttää politiikka avain investointipolitiikkana kaikissa jäsenmaissa. Tähän liittyy hyvin läheisesti argumentit joiden mukaan me tarvitsemme tehokkuutta politiikkaa, että saisimme päämäärämme tavoitettua. Tämä luonnollisesti on komission ehdotuksessa mukana, kun politiikasta halutaan tehdä tehokkaampaa. Ensimmäinen näistä argumenteista on linkki Eurooppa 2020 strategian kanssa. Tämä on nyt yleisesti tunnustettua. Kyseessä on jotakin, mikä on täysin perusteltua, on tarpeen varmistaa se, että rahoitus menee Euroopan unionin prioriteetteihin. Tämä ei ole mitään ristiriitaista, vaan täysin samoilla linjoilla, kun me kestelemme alueiden tarpeita ja pyrimme täyttämään kohesiopolitiikan roolin myöskin solidaarisuuden periaatteen kanssa ja mukaisesti. Se, mikä tuli tänään esiin, on temaattinen keskittäminen ja tasapaino temaattisen keskittämisen ja joustavuuden välillä. Siinä mielessä, että alueet voisivat määritellä, kuinka ne käyttävät varat parhaiten, koska tuntevat tilanteen parhaiten. Komission jäsen Haan on keskittynyt joustavuuteen, joustavuutta täytyy olla, mutta meillä täytyy olla oikea tasapaino. Tässä kun keskustelemme keskittämisestä, kyseessä on keskittäminen melko korkealla tasolla, temaattisten päämäärien korkeammalla tasolla. Kun tarkastelette Euroopan aluekehitysrahastoa komission ehdotuksessa keskityttäisiin rahoitus kolmelle suurelle alalle tutkimukselle ja kehitykselle, pk-yritysten tukemiselle ja energiatehokkuuden tukemiselle. Tämä ei edusta koko rahoitusta, mutta 80 prosenttia kehittyneemmillä ja 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä alueilla. Ajatus on rakennettu tähän ehdotuksen sisään näiden hyvin löyhien puitteiden sisällä alueet voivat päättää siitä, kuinka rahoitusta käytetään. Näiden päämäärien valinta liittyy kuitenkin myös Eurooppa 2020 strategian päämääriin. Tämän vuoksi komission näkökulmasta tämän ruokalista metaforin käyttäminen on hankalaa. On hankalaa nähdä, että tämä lähestymistapa olisi samoilla listoilla. Jos meillä olisi 11 kohdan ruokalista, jolta valita alueet ja jäsenmaat voisivat valita yhden tai kaksi tai kolme päämäärää, johon he keskittyvät. Tämä on rakennettu sisään yleiseen ehdotukseen. Jonkinlaista rajoitusta näiden valintojen välillä täytyy tehdä, jotta voisimme varmistaa, että saavutamme päämäärämme. Puhuisin lyhyesti kumppanuussopimuksista ja kumppanuuden periaatteista. peruselementti kumppanuussopimuksissa on se, että me yhdistämme alhaalta ylös ja ylhäältä alas lähestymistavat, mutta ei samalla tavalla kaikkien jäsenmaiden kohdalla. Syy sille, että me emme omassa näkemyksessämme näe kehitystä sellaisena, että ensin on kumppanuusohjelma, sopimus ja sitten tarkastelemme ohjelmaa, on se, että todellisuudessa me uskomme, että ohjelmien suunnittelu ja kumppanuussopimusten solmiminen tapahtuu rinnakkain. Olisi aivan liian teoreettista aloittaa korkealta tasolta, jäsenmaan tasolta ja sitten tarkastella, mitä yksittäisten ohjelmien kohdalla tapahtuu. Tämä on jotakin, mitä täytyy toteuttaa yhdessä, sillä lopulta kumppanuussopimukset ovat näiden päämäärien kumuloituma ohjelmien suhteen. Tämä on jotakin, mitä me haluaisimme vahvistaa ja myöskin aikataulun suhteen ei olisi mahdollista käydä kumppanuussopimuksista neuvotteluja ja sitten kun niistä on sovittu siirtyä neuvottelemaan ohjelmista. Käytännön syistä tämä meidän mielestämme on yhtä aikaa tapahtuvaa työtä. Kumppanusopimusten kautta me luomme eloa tähän mekanismiin. Se tekee kumppanille mahdolliseksi täyttää täyden roolinsa. Me hyväksymme sen huomioon, joka tehtiin, että jonkinlaista erottelua täytyy tapahtua kansallisten ja instituution tasolla tapahtuvien järjestöjen välillä, mutta välillä ja muiden toimijoiden, kuten alueellisten valittujen viranomaisten välillä. Ja tämän vuoksi äh, menettelysäännöstö on hyödyllinen väline, se tulee äh, luomaan säännöt eri toimijoiden toiminnalle. Kumppaneiden rooli on juuri varmistaa se, että omistajuutta ja perustuvuutta on kaikissa näissä ohjelmissa. Sitten viimeinen huomio liittyen äh, ehdollisuuteen tämäkin on yksi asioista, joka on avainasemassa, kun halutaan luoda tehokkuutta. Muutamia huomioita tehtiin. Minä uskon, että ex ante, ante ehdollisuus, jonka avulla varmistettaisiin varojen oikea käyttö, on laajemmin hyväksytty ja melko suoraan sanottuna eräät puheenvuoron käyttäjät haluavat varmistaa, etteivät asiat ole liian monimutkaisia alusta alkaen – että heidän täytyy luoda jonkinlainen, saada aika jonkinlainen tulos ennen kuin rahoitusta saadaan, ja komissio on aivan samalla mieltä. Me haluamme varmistaa, että täytymme omankin roolimme. Makrotaloudellinen ehdollisuus. Meillä oli sen suhteen alustavia varaumia. Nyt kun keskustelu on kehittynyt, on olemassa laajempaa ymmärrystä siitä, että kohesiopolitiikka ei voi olla olemassa erillään taloushallinnosta, niistä järjestelyistä, joita ollaan nyt rakentamassa ja joista ollaan neuvottelevassa. Uskon, että tässä tärkein asia, jota tulisi alleviivata, on se, että kyseessä ei ole rangaistus niille jäsenmaille, joilla on taloudellisia vaikeuksia ja jotka tarvitsevat tukia, joilla on alijäämämenettely. Päinvastoin komission ehdotus säilyttää yhteisrahoituksen kasvattamismahdollisuuden näille tukimaille. Mutta tilanne, jossa jäsenmaa ei seuraa suosituksia saatuaan apua, tilanne on sellainen, missä ehdollisuutta aletaan toteuttaa. Kyseessä on tukea, tarkoitus on tukea niitä jäsenmaita, joilla on taloudellisia ongelmia, mutta samaan aikaan varmistaa, että jollakin tietyllä hetkellä seuraamuksia tulee, ellei jäsenmaa noudata neuvoston suosituksia. Uskon, että tässä tulivat pääasiat esiin. Jälleen kerran paljon kiitoksia kaikista mielenkiintoisista huomioista, joita tuli kuultua. Ja herzlichen Dank, Herr Martin. Dann... Kiitoksia, herra Martin. Nyt äh, Olemme saaneet tämän kokouksemme pikkuhiljaa päätökseen. Haluaisin, että puheenjohtajan Rova Hybnerin puolesta vielä kiittää kaikkia osallistumisesta tähän kokoukseen ja myöskin näistä erittäin arvokkaista puheenvuoroista. Ervan parlamentin puolellakin me pystyimme ottamaan hyvinkin pitkälti opiksemme näistä eri näkemyksistä ja kannanotoista. Nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan Euroopan parlamentti on mukana suoraan kohesiopolitiikan lainsäädäntöä laatimassa. Siksi nyt kun me olemme samalla tasolla neuvoston kanssa näissä keskusteluissa, tämä keskustelu on tärkeää tästäkin syystä. Euroopan parlamentti on onnistunut alueisen yhteistyönkin osalta pääsemään tilanteeseen, jossa komissio on ottanut hieman komissio on tullut hieman vastaan. Halusimme 7 prosenttia, nyt komissio on jo suostunut 3,5 prosenttiin. Me olemme saaneet aikaan edistystä. Emme halua vain pieniä, pienen pieniä tavanomaisia hankkeita, vaan pikemminkin haluamme lisää rahaa yhteistyöhön, rajatyöttävän yhteistyöhön ja infrastruktuuria haluamme kehittää niin ikään. Toistaiseksi prioriteettien joukossa ei ole ollut juuri tämä pyrkimys. mutta Tähän suuntaan me haluamme nyt neuvottelussa päästä. Täällä viitattiin lukuisiin seikkoihin. Esimerkiksi Verkkojen Eurooppa-välineeseen viitattiin ja myöskin turvaverkostoon välialueista puhuttiin niin ikään. Ja tämä kädenvääntö minun nähdäkseni ei ole vielä loppuun käyty. Euroopan parlamentti on ottanut kantaa kysymykseen, ja, mutta myöskin parlamentin kollegoiden keskuudessa vielä on suuri epäilyksiä sen suhteen, miten komissio on nyt suhtautunut tähän uuteen käsitteeseen, tai on käyttänyt tämän uuden käsitteen välialueita. Joidenkin hallitusten ja val- valtioiden päämiehet ovat ilmaisseet, että kantansa uuden eurovyöhykkeen perustamiseksi viime päivinä on kuultu tästä myöskin lehdistöstä. Ja uuri, uusi uudet toimet, jotka kohdistuvat pelkästään eurovyöhykkeeseen. Miten tämä on sitten yhteensovitettavissa kohesiopolitiikkaan, joka on vaatinut pikemminkin kokonaisvaltaista lähestymistapaa? Miten sitten heikoimpia alueita voitaisiin auttaa, mikäli omaksutaan tällainen lähestymistapa? Meidän pitäisi olla johdonmukaisia ilman, että niin kuin en nyt halua millään tavalla kritisoida oman maani hallitusta, mutta miten sitten nämä kaikki pyrkimykset voidaan sovittaa toisiinsa? Tulevina kuukausina ihan varmasti tullaan käymään vielä keskustelua. Jälleen kerran kiitokset tämänpäiväisestä keskustelusta. Ja nyt haluaisin kutsua teidät vielä lasillisille tuonne salin ulkopuolelle, mutta tässä vaiheessa kiitoksia kaikille läsnäolijoille. Very good.